Bonjour. Bonjour tout le monde. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta kaikille. Nyt aloitamme tämän aamupäivän istunnon. Haluaisin kertoa teille, että Belgian senaatin puhemies kollega Peters on estynyt saapumasta, koska hän osallistuu niin neuvotteluihin, joita käydään ja on käyty jo useamman kuukauden näin tässä maassa, kun pyritään hallitusta muodostamaan. Tämänhän tiedätte. Ja nyt haluaisin esittää kiitokseni siitä, että ystävämme Ville de Mayer, joka on senaatin varapuhemies, on ystävällisesti lupautunut tänne puhemies Petersin tilalle ja sen takia hän tulee tänne eteen johtamaan puhetta tänä aamuna. Tämä tulemaan oikein mielenkiintoista sen takia, että hyvin edustavat henkilöt ovat tulossa tänne puhumaan ja vastaamaan meidän kysymyksiimme ja ajatuksiimme. Aivan ensiksi esittelemme raportit työryhmistä, jotka kokoontuivat eilen. Tässä vaiheessa haluaisin jo kertoa, että teille on jaettu tai teille jaetaan nämä lomakkeet, joilla voi pyytää puheenvuoroa liittyen niihin puheenvuoroihin, jotka kuullaan myöhemmin, eli Yves Term, Belgian pääministeri puhuu ja myös Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Lura Barroso. Tässä vaiheessa jo kertoisin, että haluan toimia sillä tavoin, että kun puheenvuorokierros alkaa, olisi hyvä, että kävisi ilmi, ketkä kollegat haluavat käyttää puheenvuoron, jottei lista koko ajan pitenisi, vaan että keskustelun alusta alkaen pitäisi tietää, kuinka moni haluaa puhua, 10 vai 50. Ja tällä tavoin pystymme sitten jakamaan puheajan näille eri puhujille. Pidemmittä puheita menimme raportteihin eri työryhmiä koskien. Ensiksi annan puheenvuoron työryhmää ykkösen esittelijälle vuoron esitellä heidän työnsä. Siellä puhuttiin siitä, minkälaista kasvua ja työpaikkoja halutaan huomispäivän Euroopalle. Tässä Miguel Portas ja Maria Renaa johtivat puhetta ja asiasta kerton esittelee Bruno Tuibens ja pyytäisin, että hän nyt esittelisi heidän työnsä tuloksen, jos voitte tulla tänne eteen tänne puhuja korokkeelle, joka on teidän käytettävissänne. Nappia on jo painettu, eli mikrofoni on jo auki. Voitte aloittaa puhumisen. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Arvoisat kollegat, Tulen puhumaan ranskaksi, englanniksi ja hollanniksi. Aloitan hollanniksi. Kuten meidän työryhmämme puheenjohtaja sanoi, ne puhuimme kasvutyypeistä, kasvutavoista, joita toivomme huomisen Eurooppaan. Lyhyen johdannon jälkeen, jossa minulla oli tilaisuus selittää 2020 strategian tavoitteita, kuten myös 2011 päämääriä. Totesimme, että kasvua ja työllisyyttä saadaan aikaan ainoastaan siten, että EU osallistuu enemmän ja ottaa paremmin huomioon sosiaalisen agendan. Esitin myös muutamia ideoita keskustelun elävöittämiseksi Näissä ideoissa oli mukana tietotalous, vihreä tutkimus ja vihreä talous. Nuorten osallistuminen ja yli 50-vuotiaiden ja maahanmuuttajien osallistuminen työprosessiin vaatii enemmän huomiota. Korostin myös sitä, että Euroopan sosiaalinen malli on taattava ja konsolidoitava ja että corporate governance eli yritysten sosiaalinen vastuu ja erityisesti monikansallisten yritysten sosiaalinen vastuu on aivan avainasemassa. Sitten keskustelupuheenvuoroissa tuli esille julkisen velan vähentämisen tärkeys ja siihen liittyen sanottiin, että se on todella suuri haaste. Meidän on vahvistettava kilpailukykyasemaamme ja suosittava tutkimusta ja kehitystä. Yksi puhujista sanoi, että julkisten vajeiden pienentäminen tarkoittaa myös kulujen hallinnointia. Ja korostettiin myös sitä, että vaarana on se, että kriisi uudistuu Keskustelussa vaadittiin julkisen vajeen pienentämisen yhdistämistä siihen, että taloudelliset keinovarat jaettaisiin paremmin ja PK-yritykset hyötyisivät tästä. Eli työnantajakulut ja verot pitäisi saada alemmaksi. Tässä on erittäin, yrityksillä on erittäin suuri vastuu, varsinkin monikansallisilla yrityksillä, jotka pyrkivät nopeisiin voittoihin ja lyhyen tähtäimen voittoihin. Usein niillä on suurempi liikevoitto kuin joidenkin jäsenmaiden BKT. Siksi niillä on aivan erityinen sosiaalinen vastuu, joka niiden täytyy ottaa entistä suuremmassa määrin. Tällä hetkellä ne osallistuvat aika laiskasti tähän työhön, mutta pitemmällä tähtäimellä ähm, julkisten viranomaisten täytyy pohtia sitä, miten saataisiin aikaan asennemuutos monikansallisten yritysten johtajien keskuudessa. Kasvua voi tapahtua vain, jos luotonantoa pk-yrityksille helpotetaan. Ja vaihdan nyt Ranskaan. Erityisesti nuorten työllisyys ja yli 50-vuotiaiden työllisyys ja siirtolaisten työllisyys on tärkeä Tällaisia seuraavanlaisia ideoita tuli esille. Useat puhujat huomauttivat, että kriisi ei ollut vielä lopussa, koska valtiot keskittyvät vakauteen ja vähemmän kasvuun, investointeja tutkimukseen ja kehitykseen tehdään vähemmän ja tämä uhkaa ei pelkästään kilpailukykyasemaamme, vaan myös työpaikkojen luomista. Sisämarkkinat, jotka kehittyivät vuodesta 1992 lähtien, ovat johtaneet kolmen miljoonan työpaikan syntymiseen. Vuonna 2008 talous- ja rahoituskriisi kyseenalaisti tämän optimistisen näkymän myös Lissabonin strategiaan liittyvät kunnianhimoiset tavoitteet eivät toteutuneet. Viranomaisilla on hyvin vähän liikkumavaraa, jotta he pystyisivät luomaan itse työpaikkoja, kun velka painaa koko ajan. Uusien työpaikkojen luomisen pitää siis tulla muilta sektoreilta. Tässä suhteessa yritysten tulisi saada tiettyä liikkumavaraa tässä asiassa. Korkea työttömyys voi johtaa tilanteeseen, jossa kulutus laskee. Meidän on siis kannustettava työllisyystasoa, hyvää työllisyyttä, eritoten kaikkein heikoimpien väestöryhmien osalta, kuten nuorten ja yli 50-vuotiaiden osalta. He edustavat potentiaalia yritysten näkökulmasta. Yksi puhuja ilmaisi käsityksenään, että työpaikkojen luomisen pitäisi ensisijassa kohdistua eurooppalaisiin ja vasta sitten maahanmuuttajiin. tai kolmansista maista tuleviin työntekijöihin. Työ paik- talouden kasvun avainsana on innovaatio. Se voi johtaa uusien työpaikkojen syntyyn. Yksi keskustelijoista korosti sitä, että automatisointi ja robotisointi ovat työpaikkojen kannalta aivan katastrofaalisia ja erityisesti heikoimmat kärsivät tästä. Uusia työpaikkoja voidaan kehittää terveydenhuollon alalla, koulutuksen alalla ja opetuksen alalla. Nämä alathan vaativat suurempaa erikoistumista, kuten myös vihreän energian sektorilla näitä uusia työpaikkoja voidaan luoda. On siis erittäin oleellista, että luomme tietotalous, työpaikkoja ja vihreän talouden työpaikkoja. Myös suuria infrastruktuurihankkeita voidaan tehdä. Ne pystyvät kannustamaan sekä työvoimapaikkojen luomista että kasvua. Parempi koulutus voi johtaa parempiin työpaikkoihin. Tässä kontekstissa useatkin keskustelijat kiinnittivät huomiota siihen, kuinka tärkeää on elinikäinen oppiminen. Euroopalla täytyy olla parhaat, parhaiten koulutetut työntekijät ja heitä täytyy kannustaa pysymään Euroopassa. Vihreän talouden politiikan täytyy, politiikkaa täytyy harjoittaa harmonisoidusti, eikä se saa johtaa jäsenmaiden välisten erojen kasvuun. Vihreän talouden on vahvistettava koheesiota, eikä sen tule johda, johtaa tilanteeseen, jossa yrityksillä olisi uusia vaikeuksia. Yksi keskustelijoista kiinnitti huomiota siihen, että täytyy kannustaa paitsi poliittisten vastuuhenkilöiden välisiä sopimuksia, myös yritysten välisiä sopimuksia. Tämä, tämä kokous on siitä erittäin hyvä esimerkki, vaikka Euroopan parlamentin jäseniä olikin paikalla kovin vähän. Meidän on kuitenkin myös kannustettava yritysten välisiä kontakteja, kuten tuossa sanoinkin. Meidän täytyy kuunnella yrityksiä ja heidän uusia tarpeitaan ja miettiä sitä, mitä, millaisia uudenlaisia yrityksiä ja uudenlaisia työpaikkoja voidaan luoda. Mitä tulee näiden tavoitteiden sitovaan luonteeseen, siis 2020-strategian tavoitteiden sitovaan luonteeseen työllisyyttä ja kasvua ajatellen, seuraavanlaisia ehdotuksia esitettiin. Hallitusten on selkeästi informoitava kansalaisiaan 2020 uudistusohjelmista ja suunnitelmista. Näiden toimien sitova luonne on toissijaisen, toissijainen. Toiset jäsenet puhuivat siitä, että kasvu- ja työllisyysongelmat pitäisi ratkaista globaalisti ja kollektiivisesti, eli tarvitaan yhteisiä eurooppalaisia sääntöjä yhteistyö tutkimuksen ja kehityksen, teollisuuden ja koulutuksen välillä on aivan oleellista, kun haetaan lisää kasvua ja työllisyyttä. Sitä paitsi korostettiin myös sitä, että kolmansista, kolmansista maista tulevat raaka-aineet, joilla käydään kauppaa Euroopan markkinoilla, eivät usein ota huomioon sen enempää kansainvälisen työjärjestön normeja kuin ekologisiakaan sääntöjä. Nämä valtiot pitäisi konfrontoida tästä asiasta EUn kanssa kansainvälisillä foorumeilla. Me voimme oppia paljon uusista, uusilta taloustiikereiltä, Eurooppa kuitenkin edustaa laatua ja sosiaalista ulottuvuutta, joiden täytyy edelleen olla osa sen politiikkaa. Sen täytyy olla mallina kolmansille maille. Ensimmäisen työryhmän äh, johtopäätökset olivat siis tässä. Kiitos. Kiitos oikein paljon, hyvä kollega. Kiitos tästä hyvin yksityiskohtaisesta raportista ja kiitos myös siitä, että puhuit nimenomaan sen verran, vaikka en maininnut kuinka paljon aikaa oli, 50 minuuttia. Ja sitten seuraavaan työryhmään. Kyseessä on työryhmä, joka käsitteli Euroopan taloushallintomallia. Nyt puheenvuoron saa kollegamme Pervans Perez. Olkaa hyvä. Monsieur le Président. Hyvä puhemies, kiitos siitä, että voin nyt kertoa niistä töistä, mitä tehtiin työryhmässä kaksi, jossa käsiteltiin taloushallintoa. Hyvät naiset ja herrat, tämän työryhmän työn aloitti lyhyt puheenvuoro parlamentin nimissä. Minä käytin sen ja sanoin kolme seikkaa. Ensinnäkin korostin niitä ehdotuksia, jotka olemme tehneet valiokunnassa, jossa käsitellään talouskriisiä. Kyseessä on euroalue ja taloushallinto. Sen, sitä varten tarvittaisiin varapuheenjohtaja, joka johtaisi ECOFINia ja sitten on euroryhmä. Kaikki kun puhuvat nyt valuutta sodasta, niin tämä olisi tärkeä edistysaskel ja toinen tärkeä ehdotus on, että monenvälisen valvonnan pitäisi liittyä vakauspaketin valvontaan, miten tämä voi onnistua. Ja sitten kolmas kohta, jonka otin itse esille, oli se, että kansalliset parlamentit pitää ottaa mukaan Euroopan parlamentin työhön liittyen tähän eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jonka komissio ja neuvosto haluavat asettaa etusijalle, kun puhutaan taloushallinnosta, mutta myös kollegoiden puheenvuoroissa sitten tuli esille veroihin liittyvät asiat, jotka ovat yhä tärkeämpiä. Olisi siis tärkeää, että nämä eri parlamentit työstäisivät näitä asioita yhdessä. Sitten meillä oli eri kollegoiden puheenvuoroja myös Euroopan parlamentista ja vetäisin tämän yhteen viiden kohdan osalta. Eli ensinnäkin tämä ohjausjakso ja sen liittäminen kansalliseen budjettityöhön ja eurooppalaiseen tahtiin. Tietysti muistutettiin siitä, että kyseessä on yhteispäätös menettely, jolla nämä ehdotukset hyväksytään, mutta parlamentaarikot Italiasta, Portugalista ja Ranskasta kysyivät, kuinka paljon harkinta-aikaa kansalliselle parlamentille annetaan, kun tähän menettelyyn osallistutaan. Ja kun se hyväksytään, pitäisi miettiä sitä, miten voidaan varmistaa, että kansalliset parlamentit voivat panoksena osallistua ohjausjaksoon. Tämä otettiin esille Ranskan edustajan toimesta, että sen jälkeen kun hyväksyttäisiin konvergenssiohjelma, niin tarvittaisiin jonkunlainen konventti tai parlamentaarinen foorumi, joka voitaisiin järjestää suurin piirtein toukokuussa heidän mukaansa. Näistä ehdotuksista siis pitää puhua vielä lisää. Tämän lisäksi mainittiin luottamusongelma, joka koski valtion velkaa. Tämän otti esille brittiparlamentin jäsen ja sitten liittyen tämän eurooppalaiseen ohjausjaksoon italialainen kollegamme sanoi, että tarvitsemme selviä indikaattoreita liittyen julkisen talouden kestävyyteen. Ja sitten toinen asia, joka tuli esille pyörän pöydän ympärillä, liittyi perustamissopimusten mahdolliseen uudistamiseen MEPI-kollegat kertoivat, mitä Jean-Claude Juncker sanoi. Hän sanoi, että sopimusten tarkistus ei ehkä olisi tarpeen, sillä tämä olisi tarpeista ainoastaan poliittista syistä, siksi että on tiettyjä pelkoja sen suhteen, mitä joku eh, korkea oikeus voisi sanoa. Mitä tulee sitten yksinkertaistettuun menettelyyn tai konventtiin, valmistelukuntaan. No, tässä puolalaiset ja saksalaiset ottivat tähän asiaan kantaa. Kolmas asia, joka tuli Saksan ja Puolan kollegoiden toimesta, mainittua myös meppien toimesta, tämä liittyy verotukseen ja siihen, että yleisesti ottaen olemme niin sitä mieltä, että pitäisi edistyä veroharmonisoinnissa, ei niinkään verokannan osalta, vaan lähinnä veron koostumuksen osalta tämä, tätä korostettiin yhtiöveron osalta. Erityisesti pitäisi myös edistyä täytetön panossa ja otettiin esille transaktiovero. Neljäs asia, jonka haluaisin vielä mainita, on Belgian puheenjohtajamme maininta, joka liittyy luottoluokituslaitoksiin. Tästä puhutaan nykyään paljon. Pitäisi varmistaa tai miettiä sitä, millä tavoin voitaisiin ajatella luotavaksi eurooppalainen luottoluokituslaitos ja miten sen pitäisi toimia, minkälaisissa olosuhteissa ja liittyen erityisesti valtion velkaan eri maissa. Ja viimeinen kohta, jonka mainitsisin, on koko tämä keskustelu koskien taloushallintoa, miten se saadaan liitettyä kaikkeen siihen, mitä te puhuitte ykköstyöryhmässä. Eli pitää varmistaa se, että tämä taloushallinnon uudistaminen se ei saa estää sijoituksia tulevaisuuteen tämän mainitsivat erityisesti Saksan kollegat ja haluaisin sitä korostaa tässä yhteydessä. Yleisesti ottaen ollaan sitä mieltä, että julkisten menojen kiristämistoimet ja valtion velan hoito ei saa estää sijoituksia tärkeään tulevaisuuteen. Ja tähän liittyen Italian kollegat muistuttivat eurooppalaista joukkovelkakirjoista, ja, jotta voitaisiin saada rahoitusta strategisiin investointeihin. Ja lopuksi mainitsisin vielä sen, mitä moni kollega sanoi, että kaikkien tämän pitäisi johtaa työpaikkojen luomiseen ja köyhyyden torjumiseen. Tässä on kaikki se, mitä työryhmässä sanottiin, paljon eri polkuja, joita pitkin voitaisiin edistyä ajattelussa, mutta erityisesti tulee sille se, että taloushallinto onnistuu vain silloin, jos parlamentit pystyvät tekemään yhteistyötä kukin omalla alallaan, mutta kuitenkin saman strategian eteen, jonka avulla Euroopan unioni, kun nyt tässä kaikki puhuvat valuutta sodasta, että Euroopan unioni voisi todellakin toimia vahvasti, että siellä olisi vahva pohja kotona, että voitaisiin toimia vahvasti ulospäin. Kiitos Pervange, kiitos Rova Beres. Ja sitten seuraavaksi kolmas työryhmä ja sen raportti. Siellä puhuttiin siitä, miten voidaan täydentää Euroopan yhtenäismarkkinoita. Annan puheenvuoron maanmiehelleni senaattori Jordi Villajuanalle. Kiitoksia puhemies. Arvoisa Euroopan komission puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, keskusteli, jota eilen kolmannessa työryhmässä kävimme, jossa minulla oli kunnia olla esittelijänä mukana, keskittyi yhteismarkkinoiden tuomiin haasteisiin. Yhteismarkkinathan ovat yksi EUn peruspilareista – Kannat, joita keskustelussa tuli esiin, vahvistavat Montin mietinnön herättämät vaikutelmat, joiden mukaan yhteismarkkinat herättävät sekä odotuksia että huolta. Nämä asiat liittyvät jokaisen jäsenmaan omaan todellisuuteen, joka joissakin tapauksissa edelleen on kriisi. Kriisin todellisuutta, kun taas toiset maat ovat jo elpymisen tiellä. Tässä keskustelussa tulivat esiin myös erilaiset ideologiat talouspolitiikan saralla, jotka ulottuvat puhtaasta liberalismista sosiaalisemman markkinatalouden suuntauksiin. Nämä erot olivat olemassa, mutta kuitenkin suurin osa puheenvuoroista heijasti konsensusta sen suhteen, että yhteismarkkinoita on vahvistettava, yhteismarkkinoita on, yhteismarkkinoille on saatava tuki Euroopan kansalaisilta ja yrityksiltä. Erilaisia näkemyksiä ilmaistiin siitä, mitä hyötyä ja mitä haittoja yhteismarkkinoiden avaamisesta on vaikka protektionistisiakin keskustelupuheenvuoroja ja taloudelliseen nationalismin palaamista suosivia puheenvuoroja oli. Suurin osa puhujista oli kuitenkin sitä mieltä, että on tarpeellista ja välttämätöntä vahvistaa niitä vapauksia, joita yhteismarkkinat, joille yhteismarkkinat rakentuvat. Toimia, joihin tässä suhteessa voidaan ryhtyä, mainittiin myös. Yksi on jäsenmaiden eh, lainsäädäntöjen yhtenäistäminen. Euroopan eurooppalaisten direktiivien täytäntöönpano ja niiden oikean toteuttamisen valvonta. Joitakin soveltamis, soveltamisvaikeuksia mainittiin esimerkiksi julkisten tarjouskilpailujen kohdalla, joissa usein byrokraattinen taakka on pk-yrityksille liikaa. Puheenvuoroissa tuli evat esiin myös toiveet ja varaukset, jotka liittyvät palveludirektiivin soveltamiseen ja palveludirektiiviin yleensäkin. Myös puhuttiin joistakin muista teemoista, kuten siitä, että Eurooppa-brändiä täytyy edistää, innovaation täytyy satsata, jotta voidaan kilpailla kolmansien maiden kanssa. Digitaalisia markkinoita täytyy myös Euroopan tasolla säännellä, jotta vältetään se, että globaali sääntely estäisi EUn jäsenmaita kilpailla samanarvoisesti muiden valtioiden kanssa, joihin sitten sektorin yritykset valuvat. Monissa puheenvuoroissa mainittiin veroharmonisaatio jota tarvitaan ja joka EU:ssa täytyy viedä loppuun. Eri jäsenmaiden välinen kilpailu saattaa pitkällä tähtäimellä vahingoittaa Euroopan kilpailukykyä. Työryhmä oli toisaalta sitä mieltä, että globaalinen lähestymistapa, jolla komissio on ehdottanut yhtenäismarkkinoiden sääntelyä, on positiivinen asia, toimenpidepaketti, joka lokakuussa esitettiin tällä saralla sisämarkkinakomissaarin herra Barnierin toimesta oli puheen alla. Niinpä keskustelua voidaan luonnehtia hedelmälliseksi siinä suhteessa, että puheenvuoroja käytettiin paljon, ne olivat hyvin moninaisia ja ne myös toivat selvästi esiin sen, kuinka voimakkaasti paikalla olleet parlamentaarikot ovat sidoksissa oman jäsenmaansa taloudellisiin tosiasioihin. Nämä päätelmät siis heijastavat keskustelua, jota käytiin, niin toivomme, että ne ovat hyvä työkalu tähän koko keskusteluun ja tietysti tämän parlamenttien välisen kokouksen muut, muukin anti on hyvin tärkeää. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Ja näin, hyvät ystävät, olemme päässeet siihen vaiheeseen, että esittelijät ovat antaneet oman panoksensa. Jotkut ovat jo nyt ilmoittautuneet puhujiksi. Kaikki eivät ole vielä tehneet tätä, mutta kaikille jaetaan kuitenkin nämä tekstit ja puheenvuorot, jotka ovat oikein mielenkiintoisia niin pitäisi olla meidän kaikkien tulevan työmme pohjalla. Ja seuraavana kohtana esityslistalla on hyvin tärkeä kohta. Meille kerrottiin, että Ralle Term, neuvoston puheenjohtaja ja Belgian pääministeri ei ehdi tänne ennen puolta 11, eli siksi olemme pyytäneet, että ystävämme komission puheenjohtaja Barroso puhuisi ensin. Hän on tavalliseen tapansa hyvin ystävällisesti lupaton tekemään meidän kanssamme yhteistyötä ja hän on vastannut odotustemme mukaisesti eli myönteisesti, joten annamme hänelle nyt seuraavaksi puheenvuoron. Ole hyvä. Kiitos. Hyvä ystävä. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet ja kansallisten parlamentin jäsenet, kiitoksia ensinnäkin kutsusta Nämä tilaisuudet ovat aina arvokkaita, koska näissä voin keskustella kansallisten parlamenttien kanssa. Tämä ei ole ainoastaan, äh, ei ole pelkkä kohteliaisuus, vaan, vaan on äh, hyvin tärkeää käydä vuoropuhelua. Tämän päivän haasteet edellyttävät meidän kaikkien panosta. Haasteet ovat erittäin vaikeita, emmekä me onnistu niitä niihin vastaamaan, jos emme tee yhteistyötä kaikissa jäsenvaltioissa. Meillä on oltava yhteinen visio siitä, kuinka taloutta edistetään, jotta lisätään työpaikkoja ja kasvua. Eurooppalaisten on tehtävä yhteistyötä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Teillä on tarvittavat demokraattiset elimet tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Olen pyrkinyt jatkuvasti kehittämään yhteistyötä parlamentin ja komission välillä ja olen aina tukenut myös hyvin paljon dialogia kansallisten parlamenttien kanssa. On erittäin tärkeää, että juuri nyt tässä yhteydessä keskustelemme toistemme kanssa, kuuntelemme toisiamme. Tämän vuoksi meidän täytyy juuri nyt saada aikaan yhteinen lähestymistapa kriisiin. Yksi asia on sel- selvä tämän kriisin kohdalla. Kaikki valtiot ovat huolissaan työpaikoista, työmahdollisuuksien säilyttämisestä niillä, joilla työpaikka on, ja siitä, että tule- nykyisille opiskelijoille tulevaisuudessa saadaan työpaikka – ollaan huolissaan myöskin työn laadusta ja ympäristöasioista. Meidän on osoitettava, että vastauksia ja ratkaisuja on olemassa ja Eurooppa voi kulkea kohti tulevaisuutta luottavaisin mielin. Tämä kriisi on testannut meidän solidaarisuuttamme pahemmin kuin koskaan aikaisemmin. Eurooppa on kuitenkin vielä työn alla yhtenäinen Eurooppa. Kaikki tiedämme, että kriisissä on nähtävissä elpymisen merkkejä. Elpyminen ei kuitenkaan ole vielä käynnissä täysimääräisesti ja tilanne on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa. Meidän on oltava yksimielisiä kriisin ratkaisemisessa. Meidän on käytettävä kaikki mahdolliset keinot ratkaisun löytämiseksi. Euroopan talouspolitiikka on muuttunut kriisin aikana – olemme tekemässä suuria rakentavia uudistuksia, olemme muuttaneet taloushallintoa, pyrimme luomaan järjestelmän, jolla voitaisiin vastata tulevaisuuden haasteisiin. Eurooppa 2020-strategia esimerkiksi on tästä esimerkkinä. Myös kansalliset parlamentit ovat pyrkineet, pyrkineet tätä työtä edistämään. Monenlaisia muutoksia on jo toteutettu esimerkiksi valvonnan alalla – Muita muutoksia on vielä työn alla ja on vielä muutoksia, joita täytyy edistää tulevaisuudessa. Rahoitusala ja talousala on kuitenkin muuttunut radikaalisti kriisin aikana. Nämä muutokset on toteutettava nopeasti, jotta voisimme edetä. ongelmien ratkaiseminen kuitenkaan riitä. Tämän vuoden budjetit ovat tärkeä esimerkki. Säännöt eivät ole olleet kehityksen kanssa mukana. Jos perusta ei ole vakaa, niin talouskehityskään ei voi olla vakaata. Toukokuussa on otettu käyttöön vakautusmenetelmiä – työllisyysalalla. Syyskuussa komissio on ehdottanut uusia työkaluja talousvalvonnan alalla, jotta voitaisiin epätasapainon syihin puuttua nopeammin. Taloushallinnon asioita käsitellyt työryhmä oli asiasta samaa mieltä. ollaan pyritty luomaan pysyvä kriisinratkaisumenetelmä, on varmistettava, että tämä menetelmä ja työkalu olisi hyvin tehokas. Komissio tutkii juuri tällä hetkellä tämän mekanismin kaikkia osapuolia. Me kaikki tiedämme, että, että teidän tukenne on tärkeää, jotta tämä mekanismi otetaan käyttöön. Oikeusvarmuus on erittäin tärkeää. Tämä, tätä edellytetään joissakin jäsenvaltioissa, jotta menetelmä voidaan ottaa käyttöön. Vuonna 2013 tämänhetkinen kriisiratkaisumenetelmä raukeaa ja siihen mennessä pitäisi ratifiointi toteutettua jäsenvaltioissa. Mielestäni tämä on tärkeää, jotta tulevaisuudelle saadaan vakaa perusta. Tämä ei kuitenkaan riitä, jotta Eurooppaan saataisiin tarvittavia työpaikkoja. Kaikki tarvittavat muutokset on toteutettava. Eurooppa 2020-strategia käsittelee juuri näitä asioita. Siinä pyritään takaamaan Euroopalle yhteinen ja sisällyttävä tulevaisuus. Pitäisi löytää uusia kasvulähteitä, jotta voidaan edistää kehitystä. Parlamenttien, kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välinen yhteys on erittäin tärkeää juuri tässä työssä. Meidän pitäisi parantaa, edistää ja ottaa käytäntöön kaikki tarvittavat muutokset. Työ on aloitettava nyt, meillä ei ole enää aikaa odotella – Eurooppa 2020 strategia tarjoaa vakaat puitteet näiden uusien toimenpiteiden käyttöönottamiselle. Euroopassa on löydettävä uusia kasvulähteitä innovaatiosta ja niiden avulla Euroopasta on tehtävä joustavampi ja kestävämpi kriisien aikana. Eurooppa 2020 strategia, digitaalinen agenda ja muut muutokset on otettava käyttöön. Innovatiivisuus on se voima, joka tuo muutosta Eurooppaan. Tiede ja teknologia ja innovaatio voivat edistää meidän talouksiemme ja teollisuuden alojemme kilpailukykyä, myös työllisyyttä edistäviä aloitteita ja sosiaalista syrjäytymistä ehkäiseviä aloitteita on otettava käyttöön. Nämä kaikki on toteutettava, jos halutaan päästä oikealle tielle. Jotta näihin tavoitteisiin päästään, tarvitsemme uusia työkaluja, jotka perustuvat kokemukseen ja Lissabonin strategian käytäntöönpanoon – Kansalliset ohjelmat ovat myös erittäin tärkeitä. Jos ne lisäävät byrokratiaa, ne ovat ajan hukkaa, mutta jos niiden avulla saadaan kansalliset talouspolitiikat, teollisuuspolitiikat yhteen, niin sillä tavalla voidaan päästä kohti yhteistä kasvua. On erittäin tärkeää, että kansalliset parlamentit tekevät yhteistyötä ja Euroopan unionin elin, elinten kanssa, jotta saadaan mukaan sekä kansallinen että eurooppalainen näkökanta. Konsensus kansallisella tasolla voi olla joskus vaikea saavuttaa, mutta siihen on aina pyrittävä. Sitten kun nämä ohjelmat ovat valmistuneet, niin ei työ siihen lopu. Parlamentin jäsenten pitäisi edistää tavoitteiden toteutumista käytännössä ja myös seurattava niiden toteutumista. ja katsottava, että niitä toteutetaan demokraattisesti talouksissa. Euroopan unionin on Euroopan unionin ei koskaan ole ollut tarkoitus puuttua jäsenvaltioiden budjetteihin. Tämä ei ole koskaan ollut tavoitteena. Tämä eurooppalainen ohjausjakso, sen tarkoituksena on tiedon jakaminen eikä Eh, koska sitten kun tietoa on tarjolla laajasti, niin silloin myös on enemmän valtaa. Tarkoitus on jakaa tietoa vero, veropolitiikan tilanteesta, eh, talousarvioista ja niin edelleen. Kriisi on tehnyt eh, selväksi, tämä asia nyt oli selvä jo aikaisemmin, mutta se tuli vielä varmasti selvemmäksi, että yhden valtion poliittiset päätökset vaikuttavat – kaikkien jäsenvaltioiden talouteen. Talouspolitiikka ei voi enää olla ainoastaan valtioiden kansallinen asia, vaan, ja tämä on nyt päivän selvää. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, myös maailmanlaajuisesti. Miten voimme ajatella, että on globaalia, globaalisti asiat vaikuttavat toisiin, jos ajattelemme, että Euroopassa jäsenvaltioiden päätökset eivät vaikuta muihin jäsenvaltioihin? Vähimmäisstandardit veropolitiikassa ovat yksi eh, keino, mutta tällä tavalla ei kuitenkaan haluta tietystikään vaikuttaa parlamenttien itsemääräämisvaltaan. Euroopan parlamentin on puututtava ajantasaisemmin asioihin. Euroopan parlamentilla on tähän legitimiteetti Euroopan parlamentti on paljon voimakkaampi nyt Lissabonin sopimuksen jälkeen. Tämä on mielestäni erittäin tärkeää, koska valitettavasti kaikissa jäsenvaltioissa kansallisen tason poliitikot eivät välttämättä ole aina ymmärtäneet, mikä on Euroopan unionin toimielinten asema. Tämän päivän keskustelu on tuonut esille, että me tarvitsemme yhteisiä yhteisiä toimenpiteitä. Me emme halua palata taloustilanteeseen, joka oli ennen kriisiä, koska siihen ei voida palata. Meidän on, on luotava talous, joka on kilpailukykyinen maailmanlaajuisesti, joka perustuu periaatteisiin ja eurooppalaisiin arvoihin, sosiaaliseen markkinatalouteen meidän on pyrittävä – sillä se eh, perustuu meidän vastuu, vastuuseemme, vastuullisuuteen. Tällä päästään, eh, suurin haaste on eh, päästä myös hiilidioksiditehokkaaseen yhteiskuntaan ja talouteen. Ja ympäristön kunnioitusta ei myöskään saa jättää huomiota. Meidän on toimittava kansallisesti Euroopassa. Minä olen sitoutunut työskentelemään yhdessä teidän kanssanne ja kiitän teitä nyt mielenkiinnostanne. Kiitos. Kiitos oikein paljon, koska herra term ei ole vielä täällä paikalla. Osoittakaamme joustavuutta. Se on meille tyypillistä, myös Belgialle tyypillistä, joten Jatkamme nyt seuraavalla tavalla. Aloitamme keskustelun. Puheenvuoron saavat ne kollegat, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Ja sitten kun herra Löterm saapuu paikalle, keskeytämme puhuja listan läpikäynnin ja sen jälkeen sitten jatkamme siitä. Haluaisin nyt kertoa, miten työskentelemme. puhujilla on aikaa kolme minuuttia. Pyytäisimme, että kaikki todellakin käyttäisivät juuri sen ajan, mikä heille on varattu, joka tuolta kellosta näkyy. Ja sitten muistuttaisin myös eilistä toimintatavastamme. Meillä oli käytössä sininen kortti. Tämä tarkoittaa sitä, että kenenkään ei tietysti sitä ole pakko käyttää, mutta sitä voi käyttää. Eli kun puhuja on käyttänyt puheenvuoronsa loppuun, kollega voi nostaa sinisen kortin ylös ja puheenjohtaja tuolloin sitten kysyy siltä puhelta, joka on juuri käyttänyt puheenvuoron, sopiiko hänelle se, että hänelle tämä toinen kollega esittää kysymyksen. Ja jos hän vastaa myönteisesti, niin toisella on 30 sekuntia aikaa esittää kysymys. Ja sen jälkeen on 30 sekuntia varattu vastaukseen. Puheen käyttänyt kollega voi vastata siis tätä sinistä korttia voi kukin käyttää vain kaksi kertaa keskustelun aikana. Nyt siis luovutan tämän istunnon puheenjohtajuuden kollegallemme Villide Maijerille, joka on senaatin varapuhemies ja sen lisäksi myös Liesin kaupungin kaupunginjohtaja. Ne, jotka tunnemme Liesin kaupungin, tiedämme siis, että tämä on meille todella suuri ilo. Eli hän voi siirtyä tähän ja minä siirryn komission puheenjohtajan viereen. Euh, Kiitos oikein paljon, puhemies. Minulle on suuri kunnia tulla johtamaan puhetta tässä tilaisuudessa ja aion nyt antaa puheenvuoron Rova Viruteve Saitelle Liettuasta. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Gerbiamas komisijos pirmininkė, Arvoisa puheenjohtaja, arvoisa komission puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, haluan sanoa, että me olemme hyvin iloisia siitä, että Euroopan komissio niin päättäväisesti tarttuu näiden uudistusten toteuttamiseen vakavan kriisin jälkeen, jonka Euroopan finanssisektori on joutunut kokemaan ja Eurooppa muutenkin. Tämä kriisi on osoittanut sen, että talous tarvitsee globaalia sääntelyä. Vapaat markkinat ilman sääntelyä johtavat uusiin kriiseihin. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että meidän on otettava käyttöön transaktiovero. Silti epäilen kuitenkin sitä, Auttaako tämä vero, jossa otetaan käyttöön vain Euroopan tasolla, sillä rahoitusmarkkinat toimivat globaalisti. Siksi Eurooppa eurooppalaisena pelurina, suurimpana taloudellisena pelurina koko maailmassa, Euroopan pitäisi puhua globaalista transaktioverosta, joka koskisi siis kaikkia. Tämä kriisi oli pankkien synnyttämä ja nyt pankit hyötyvät kriisistä. Me puhumme uusien työpaikkojen luomisesta ja me tiedämme, kuinka pahoissa veloissa suurin osa jäsenmaista on. Eli pankit hyötyvät mm, jäsenmaista sen sijaan, että auttaisivat pk-yrityksiä, uusien pk-yritysten luomista ja pk-yritysten menestystä. Eli jäsenmaat antoivat rahaa pankeille, lahjoittivat suorastaan, auttoivat suorastaan epärealistisilla summilla pankkeja. Siksi meidän on puhuttava pankeista ja siitä, miten ne voidaan pakottaa luomaan uusia työpaikkoja. Mitä tulee 2020-strategiaan, minun mielestäni meidän pitäisi pitää silmällä kansalaistemme energiaköyhyyttä. Haluaisin käyttää tämän tilaisuuden ja todella pyytää Euroopan unionia kiireellisesti siirtymään julkilausumien ja solidaarisuuslauselmien tasolta käytännön tekoihin. Nyt jos me puhumme energian toimittajista Euroopassa, me hyvin usein ymmärrämme, että bilateraalinen taso on tärkeämpi minä todella haluan luottaa kansallisiin parlamentteihin, kun he sanovat, että tietojen vaihtaminen verokurista on kaikkein tärkeintä. Minun uskoakseni kansallisilla parlamenteilla on tarpeeksi pätevyyttä ja työkaluja pannakseen täytäntöön omien hallintojen, hallitustensa parlamentaarisen kontrollin, mitä tulee rahoitussektoriin. Kiitos. Kiitos. Onnittelen teitä siitä, että kunnioititte näin puheaikaa. Ja nyt käännyn seuraavan puhujan puoleen. Andrzej Galasiewski Puolasta. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos puhemies. Euroopan unionin parempaa taloushallintaa tarvitaan tällä hetkellä. Kyseessä on reagointitapaa kriisiin ja se on pantava täytäntöön ihan riippumatta niistä olosuhteista, jotka vallitsevat. Tarvitaan parempaa jäsenvaltioiden talouspolitiikan koordinointia ja taloustilanteen valvontaa ja myös uusi kriisi hallinta mekanismi on tarpeen. Nämä kaikki ovat sellaisia tavoitteita, jotka voivat vähentää uhkaa Euroopan taloudelle, mutta Euroopan unionin strateginen tavoite on kuitenkin se, että pitäisi lisätä maailmanlaajuisesti kilpailukykyämme. Jotta tämä onnistuisi, meidän on saatava yhtenäismarkkinat loppuun vietyä kymmenen vuotta sen jälkeen, kun tämä hanke alkoi. Meidän kilpailukykymme on suoraan riippuvainen siitä, miten kilpailukykyisiä jäsenvaltiot ovat. Jäsenvaltiot kilpailevat myös keskenään ja tämä sisäinen kilpailu tuo lisää arvoa. Elissä keskustelussa liittyen jäsenvaltioiden väliseen kilpailuun verotusjärjestelmiin liittyen. Kaikkea tätä pidettiin kielteisenä. Puhuttiin villistä kilpailusta, mutta on vaikea nyt määritellä tämä kunnolla. Tarkoitetaanko tämä sitä, että ei toimita sääntöjen mukaisesti vai pitäisikö ehkä muuttaa sääntöjä, jotta päästäisiin eroon tästä villistä kilpailusta? puhuimme yhteisistä puitteista verotukselle, jotta puhuisimme samaa kieltä, mutta jos ajatellaan verokantoja ja työllisyyskuluja, tältä osin kilpailun pitäisi yllä jatkossakin. Herra Barroso puhui uusista työpaikoista. Työpaikkoihan luodaan sijoituksiin. Meidän on kannustettava EUn toimijoita sijoittamaan, mutta myös ulkopuolelta Yhdysvalloista, Intiasta ja tulevia sijoittajia. Meidän on saatava heille kannustimia, mutta tätä varten tarvitaan kilpailua, kilpailua joka johtuu siitä, että työvoimakulut ovat erilaisia ja verokanta on erilainen ja että lainoja on eri tavoin saatavilla. Kiitos. Je vous remercie. Kiitos. Ja nyt ehdottaisin, että menemme kolmanteen puheenvuoroon. Malcolm Harper Euroopan parlamentin edustaja, olkaa hyvä. Uh, Kiitos, puhemies. Sisämarkkina- ja suojeluvaliokunnan puheenjohtajana minulla oli, olin täällä mukana – eilen ja haluan kiittää ryhmämme hyvästä raportista. Yhtenä haasteena on yhtenäismarkkinoiden loppuun saattaminen. Haluaisin antaa muutaman huomion siitä, mitä valiokuntamme on tehnyt. 2020 strategia on yksi keino, kuten monet tiedätte, olemme lanseeranneet kaksi viikkoa sitten sisämarkkina-asetuksen. Se on menossa kuulemiseen. Siihen on tehty, siihen liittyy useita eri ehdotuksia. Komission puheenjohtaja mainitsi kasvun edistämisen tärkeänä periaatteena. Hän ei tainnut mainita kuitenkaan tätä asetusta puheessaan, mutta varmasti hän viittaa siihen myöhemmin. Tämä oli minun valiokuntani ehdotus, eh, tämän asetuksen laatiminen. Meidän mielestämme 2020-strategia ei ollut tarpeeksi riittävä eh, talouskasvun eh, edistämiseksi ja kriisin elvyttämiseksi Euroopassa. Tämä strategia ei toimi sillä tavalla kuin sen pitäisi toimia se on hyvin byrokraattinen. Tarvitsemme työkalun, joka edistää innovaatiota ja kasvua ja joka kannustaa PK-markkinoita siirtymään kansainväliseen kauppaan. Mielestäni on tärkeää katsoa, kuinka voisimme tätä strategiaa edistää. Tästä pääsinkin toiseen asiaan, jonka halusin teille kertoa, teille ja komission puheenjohtajalle. Jos kansalliset parlamentit aikovat käyttää näyttää tärkeää rooliaan ja auttaa yhtenäismarkkinoiden eh, tärkeyden edistämisestä. Meidän on tehtävä paljon enemmän työtä, eh, varsinkin strategisen eh, politiikkojen luomisen suhteen. Jos tehdään yksityiskohtaisia ehdotuksia, joihin on aikaa vastata vain pari viikkoa, se ei ole se tapa edetä. Meidän täytyy keskustella tulevista projekteista ja hankkeista. Annan teille ihan yksinkertaisen esimerkin. Sanon sen ihan nopeasti, ettei aikaa kulu liikaa. Työtodistusten tunnustaminen kaikkialla olisi tärkeää. Vuonna 2011 valiokunta tekee, valiokuntani laatii mietinnön tästä asiasta. Kollegat ovat jo tavanneet kansallisia parlamentteja ja he tulevat vielä myöhemmin puhumaan näistä asioista. Tällä tavalla meidän pitää tehdä yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa. Eh, meidän on kutsuttava kansallisten parlamenttien edustajia puhumaan valiokuntiin, tekemään yhteistyötä. Tällä tavalla me voimme edetä. Toivottavasti te komission puheenjohtaja, kun haluatte edistää parlamentin ja komission välistä yhteistyötä, eh, otatte myös kansallisten parlamentin jäsenet mukaan oikeaan aikaan, jotta työssä voidaan edistyä. Kiitos oikein paljon tästä puheenvuorosta. Ehdottaisin nyt, että neljäs puhuja käyttäisi puheenvuoron. Kyseessä on Robert Lugar Itävallan parlamentista. Olkaa hyvä. Dank. Kiitoksia puhemies. Euroopan pankit saavat tällä hetkellä rajoittamattomasti rahaa EKPltä yhden prosentin korolla ostavat sillä valtion obligaatioita keinottelevat monilla muillakin papereilla ja saavat kymmenen prosentin ja suurempiakin tuottoja ja kaiken tämän Euroopan unionin riskisuojauksen alla. Eli pankit tässä tosiaankin vetävät pisimmän korren ja saavat suurimman hyödyn EKPn matalista koroista, eivätkä nämä matalat korot tule sinne, missä niitä tarvittaisiin, nimittäin PK-yritysten hyödyksi, jotka Itävallassa ja monissa muissakin maissa luovat paljon työpaikkoja. Siellä meillä on 7-8 prosentin todellinen korkokanta ja pankit argumentoivat, koska täällä on suuri, että täällä on suuri riski ja sen takia pitää vaatia korkeaa korkoa. Eli tämä matala korkokanta, tämä EKPn yksi prosentti, ei hyödytä siellä, missä sen pitäisi hyödyttää. Taloudessahan on niin, että kun korkoja lasketaan, niin sen pitäisi saada aikaa työllisyyttä ja kasvua, mutta näin ei tapahdu, koska nämä matalat korot eivät tule niiden hyödyksi, jotka niitä tarvitsevat. Ne luovat vain keinottelukuplan, joka lopulta kaatuu meidän niskaamme. Tässä asiassa meidän on tehtävä jotain. Nämä matalat korot on saatava työpaikkojen luomisen palvelukseen. Sitten väestökehitys. Tämä kuulostaa ehkä hieman omituiselta, mutta 10-15 vuoden päästä meillä tulee olemaan liian vähän työvoimaa Euroopassa. Tällä hetkellä meillä on sitä liikaa, mutta ei mene kuin 10-15 vuotta, kun tilanne kääntyy toisinpäin, koska meillä on niin vähän lapsia, koska meillä on erittäin suuri väestön kehityksellinen ongelma. Ja siksi meidän täytyy pohtia ensinnäkin sitä, miten saamme lisää lapsia tähän maailmaan, jotta voimme 10, 15, 20 vuoden päästä saada ne työ työntekijät, joita me tarvitsemme, tai sitten meidän täytyy edistää laatukriteereihin perustuvaa maahanmuuttoa, eli annamme sellaisten, sellaisille ihmisille maahanmuuttoluvan, jotka, joita me tarvitsemme, ja ne, jotka jo ovat jo maassa ja joilla ei ole sitten koulutusta, niin heitä pitäisi kouluttaa niin, että heillä olisi sellainen koulutus, joka mahdollistaisi työnteon. Hyvin monet maahanmuuttajat, joita maassa jo on, niin aiheuttavat ongelmia juuri siksi, että heillä ei ole tällaista koulutusta. Me tarvitsemme tässä uudenlaista ajattelua, uudenlaista asennetta ja me tarvitsemme myös turvapaikkaoikeuden uudenlaista säätelyä. Euroopan virtaa vartavasti turvapaikanhakijoita ja tämä, tähän meidän täytyy tarttua, muuten tulee valtavia ongelmia tulevaisuudessa. Kiitos tästä puheesta ja siitä, että puhuitte juuri teille varatun ajan. Seuraavaksi viides puhuja, Alicia Oleskov, Olkaa hyvä. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Kiitoksia, puhemies, hyvät naiset ja herrat. kaksipäiväinen keskustelu tuleva, tulevista haasteista Euroopan unionissa kriisin jälkeen on nyt vähän, äh, on keskittynyt tärkeisiin alueisiin. Kolmeesta tärkeästä asiasta on keskusteltu työryhmissä. Työllisyys, taloushallinto ja yhtenäismarkkinoiden loppuun saattaminen EU-ssa. Nämä ovat asioita. joita meidän on edistettävä ja joiden pitäisi tuoda uusia mahdollisuuksia. Julkiset hankinnat ovat tulleet esille myöskin. Olen kymmenen vuotta työskennellyt talousvaliokunnassa ja tästä laista – ollut puhumassa useita kertoja. Mielestäni julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö voidaan yhdistää yritysmaailman tarpeisiin myöskin. Kaikissa jäsenvaltioissa, joissa tehdään investointeja ja käytetään paljon julkisia hankintoja, on liian vähän koulutusta yrittäjille. Yrittäjät eivät ole valmiita osallistumaan julkisiin hankintakilpailuihin. Yrittäjät valittavat suuresta byrokratiasta, mutta ne eivät tiedä, että tähän liittyy myöskin vastuuta. Joskus tällaiset tärkeät, va- äh, suuret vaatimukset ovat tärkeitä, jotta julkiset hankinnat toimisivat hyvin. Meidän on tarkoitus kuitenkin valita työhön yritys, joka takaa vähiten riskejä, jotta sitten tämä hanke saadaan saatettua loppuun. Valtioiden pitäisi kouluttaa yrittäjiä ja liike-elämän toimijoita siitä, millaisia riskejä julkisiin hankintakilpailuihin osallistumiseen liittyy ja siitä, kuinka heidän pitäisi valmistautua, jotta he voisivat menestyä näissä kilpailuissa ja investoinnissa. Minun mielestäni monien jäsenvaltioiden pitäisi käyttää tätä koulutusmahdollisuutta – myös niin, että myös suuri yleisö olisi tietoinen siitä, kuinka innovatiivisia ideoita voidaan löytää ja kuinka yritysten toimintaa pitäisi kohdentaa innovatiivisuuden edistämiseen. Ja tietysti ympäristöystävällisten innovaatioiden löytämisen. Tämä on erittäin tärkeää meidän tulevaisuutemme kannalta on vaikeaa määritellä sellaisia toimenpiteitä, jotka voisivat tuoda edistää yritysten tuottoa, mutta me kaikki Euroopassa haluamme lisätä yritysten määrää ja haluamme, että yrittäjyys olisi, ei olisi enää niin, siihen liittyisi niin paljon riskejä kuin tällä hetkellä – ja haluamme edistää uusien yritysten syntymistä. Jos startup-yrityksiä on enemmän, niin voimme kriisistäkin selvitä paremmin. Kiitos. Ja nyt annan puheenvuoron Illa Figereidolle. Hän on Euroopan parlamentin edustaja. Olkaa hyvä neste debate eu creio que é importante ter em conta três... Kiitoksia puhemies. Olen sitä mieltä, että meidän täytyy miettiä kolmea tärkeää asiaa. Entin, ensinnäkin sitä, että työllisyystilanne on pahenemassa, sitten epäoikeudenmukaisuutta ja sitten köyhyyttä tuloksena, jotka ovat tuloksena tähän asti toteutetusta politiikasta. Tällä on jo todettukin tämä seikka. Kriisi oli lähtöisin pankeista, jotka nyt sitten hyötyvät tästä kriisistä. Kaikkia niitä vaikeuksia, mitä keskiluokan rahoituksella on, mutta tätä pahentaa vielä pahentavat uudet verot sellaisissa maissa, joilla on suuria vaikeuksia, joissa suurin talou, suurimmat taloudelliset ja rahoitukselliset vaikeudet ovat. Ja niin sanottu säästöpolitiikka siellä toteutuu aivan dramaattisesti ja jopa irrationaalisin vapa, vapaus, anteeksi, vakaussopimuksen kriteerein. Ja kaikki tämä vain pahentaa tilannetta. Minä en nyt puhu ollenkaan vain Kreikasta ja Irlannista, vaan myös Portugalista. Siellä tilanne on tällä hetkellä suorastaan dramaattinen. Olen vakuuttunut siitä, että tulevaisuudessa meillä köyhyys ja työttömyys tulevat pahenemaan ja että köyhien ja rikkaiden välinen kuilu vain levenee. Toinen huomautukseni. Tämä kaikki vaikuttaa siihen, että taloudellinen ja sosiaalinen kohesio heikkenee ja köyhyys Euroopassa pahenee juuri köyhyyden vastaisen taistelun teemavuonna. Köyhyyden vastaisen taistelun teema vuonna me tulemme kohta ylittämään sadan miljoonan köyhän rajan. On täysin käsittämätöntä, miten Euroopan komissio yhä edelleen voi puhua tästä köyhyyden vastaisen taistelun teemavuodesta ja samalla vaatia kaikkia, nä, kaikkien näiden sopimusten ja säästöohjelmien täytäntöönpanoa, jotka vain pahentavat tilannetta entisestään. Eli Rahoitusvakaus on kaikkein ylin prioriteetti, mutta oikeastaan sosiaalinen kestävyyshän pitäisi olla etunenässä. Meidän on tehtävä tälle asialle jotain, sillä jos me pidämme kiinni tällä hetkellä toteutettavasta politiikasta, kaikki vain pahenee ja koko Euroopan unionin rakennelma vaarantuu. Ja juuri tällaisella hetkellä me tästä kärsivät tulevat sukupolvet, sillä nuorille ei enää ole työpaikkoja ja nuoret tuomitaan elämään köyhyydessä. Kiitos. Nyt Eurooppa, Euroopan neuvoston puheenjohtaja Belgian pääministeri tuli nyt paikalle ja annan hänelle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Aivan siksi haluaisin sanoa, että meillä on ilta päivällä herra Dykenin hautajaiset ja minulla oli toinen kokoontuminen tänä aamuna ja sen takia minun piti käydä. Tuolla haluaisin nyt voida ilmoittaa Barrosolle, että todella toimimme sen vakauden mukaisesti, mitä meiltä on vaadittu budjetissamme. Niin, minut kutsuttiin tänne paikalle puhumaan kriisin jälkeistä tilanteesta nyt kun on kulunut kaksi vuotta pankki- ja finanssikriisin alusta, on hyvä, että voimme täällä Brysselissä keskustella kriisistä pääsystä. Tämä tarkoittaa sitä, että talous kehittyy todella nopeasti, mm, jos sitä verrataan aikaisempaan kehitykseen. Ensiksi puhuisin kuitenkin Belgian puheenjohtajakaudesta. Pyydän anteeksi tätä. Nyt on 50 päivää vielä aikaa meidän puheenjohtaja kauttamme, eli olkaa vielä kärsivällisiä jonkun aikaa. Haluaisin vielä kerran korostaa sitä, että meidän lähestymistapamme on ollut aivan täysin Lissabonin sopimuksen mukainen. Me emme ole halunneet ottaa tänne mitään erityisen belgialaista ohjelmaa kaudellemme. Tämä tarkoittaa sitä, että me olemme kunnioittaneet uusia instituutioita, kuten neuvostonuutta puheenjohtajaa, pysyvä puheenjohtaja ja ulkoasian edustaja, emmekä ole halunneet puheenjohtajakaudelle siis ottaa tällaista erityisen belgialaista tavoite kokonaisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että haluamme tässä olla välittäjinä, jotta voimme tehdä mahdolliseksi päätöksen teon niin, että huomioidaan eri tahot ja pyrimme etenemään mahdollisimman monessa asiassa. Tässä viisi peruslinjaa, mitä meillä on ollut, eivät ole erityisen eh, originelia, mutta haluaisin tämän nyt ottaa esille, kun tästä puhutaan, eli kriisi, talouspolitiikka ja talouspolitiikka myös pankki- ja finanssikriisiin liittyen, ja sitten toisaalta Tukholman ohjelmaa, sisä- politiikan alta ja sitten kolmanneksi tämä on ehkä belgialainen korostus tässä, eli kohesiopolitiikka, sosiaalipolitiikka, jota on liian vähän tähän asti kehitetty täällä. Ja sitten neljänneksi ympäristö- ja ilmastopolitiikka, kun valmistaudutaan Kankuniin. Meillä on ollut jo Nagojan kokous ja sitten on ulkoinen ulottuvuus, johon liittyy laajentuminen. Ja tältäkin osin asioissa edistytään. Ja jos menemme sitten tämänpäiväisen kokouksenne aiheeseen. Haluaisin puhua unionin suurimmista haasteista lähitulevaisuudessa. Tässäkään en nyt mitään kovin omalaatuista sanoa, kun sanoin, että tarvitsemme parempaa taloushallintoa. Meillä on tässä nyt 27.28. pidetty huippukokous asiaan liittyen ja sitten toisaalta on finanssialan valvonta kokonaisuus. Meillä Euroopan 2020 strategia, neljänneksi sen markkinainnovaatiopolitiikka ja viidenneksi tämä unionin normaali toiminta lainsäädäntötyön ja budjettimenettelyn merkeissä. Ja tällä viikolla toivottavasti saadaan budjettiin menetty loppuun vietyä. Ensinnäkin siis taloushallinto, no 26. 7.28. päivä pidetty huippukokous. Sen päätelmissä korostettiin kovasti makrotaloudellista valvontaa. Van Rompuyn johtama Task Force antoi siellä raportinsa 29.9. alkaen. On annettu kuusi ehdotusta, jotka komissio laati. Tarvitaan lisää vahvuutta talous vakauspaketille mukaan otettavaa sanktioita ja on puhuttu myös rahallisista sanktioista. En nyt lähde toistamaan kaikkea sitä, minkä jo tunnette, mutta pitää sitten korostaa vielä tätä automaattisempaa tapaa, jolla sanktioita voitaisiin käyttää. Ja sitten kuinka tärkeää on, että tämä 60 prosentin vaje kriteeri tulee tärkeämmäksi ja otetaan huomioon tarpeeksi pitkä kausi. Tämän lisäksi puhuttiin eurooppalaista ohjauskaudesta. Siitä on tehty päätöksiä. Tämä ohjauskausi alkaa 2011 ja ajatuksena on, että samanaikaisesti esitettäisiin vakausohjelma kulkin jäsenvaltiolle ja myös kansallinen uudistusohjelma sen mukaisesti, mitä on sovittu. Ja sitten myös äh, vahvat puitteet kriisin hallinnalle tästä sovittiin, mutta nyt on vielä käsiteltävä komission ehdotuksia ja niiden pohjalta sitten mietittävä tämän pysyvän järjestelmän peruslinjoja. Tämä kaikki tehdään ehdotusten mukaisesti, joita on tarkoitus saada ennen joulukuun huippukokousta pysyvältä puheenjohtajalta. Ja sitten meillä on rahoitusala, meillä on tekstit, jotka koskevat näitä uusia Viranomaisia Meillä on pankki- ja vakuutusalan valvontaviranomaiset ja sitten yleisempi systeeminen eh, järjestelmäriskikomitea. Meillä on kaksi tärkeää pakettia, jotka koskevat vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, hedge fundeja. Ja tästä on tehty päätös Ecofinissa ja asiasta äänestetään parlamentissa, jos tämä asia menee läpi. Toivottavasti näin käy. Tässä on oltava kunnianhimoisia ja me olemme nyt kunnianhimoisia ja pyrimme siihen, että luottoluokituslaitoksetkin tulisivat sopimuksen kohteeksi. En tiedä kuinka pitkälle tässä asiassa päästään, mutta kollegamme Ardis on tässä jo paljon edistynyt ja toivottavasti tämänkin osalta saadaan sopimus tehtyä. Eurooppa 2020 strategiasta en sano paljon sen enempää kuin mitä Rambaros on varmasti jo sanonut tässä Ydinasia on, että pitäisi ottaa oppia menneestä siitä, minkälaisia puutteita Lissabonin strategiassa oli. Tarvitsemme vahvemman ja kohdentimman seurantajärjestelmän, kun nyt mennään 2020 strategian suuntaan, mitä tulee Euroopan laajuisiin tavoitteisiin. Ne ovat sosiaalinen inkluusio, ympäristö ja meillä on marraskuussa määräpäivä sille, että pitäisi kansallakin tasolla asettaa nämä eri alojen tavoitteet ja pitäisi tehdä ensimmäiset ehdotukset pullon kaulojen ratkaisemiseksi. Meillä tulee olemaan lisää konkretiaa näihin lippulaivahankkeisiin, kuten digitaalinen Eurooppa ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Ja niiltä osin olisi tärkeää pysytellä siinä aikataulussa, mitä esitettiin touko- tai kesäkuussa. Ja sitten kansallisella tasolla on tehtävä työtä, jotta voidaan saada aikaiseksi tehokkaita kansallisia uudistusohjelmia, jotta myös kansallisella tasolla voidaan päästä näihin tavoitteisiin alalla. Eurooppa 2020 strategiasta on hyötyä ainoastaan, jos se on todellinen osa Euroopan taloushallintoa. Ja olisi tärkeää, että makrotalouden strategia, budjettistrategia, EU 2020 strategia, että kaikki nämä kolme osaa yleistä talouspolitiikkaa olisivat toisiaan täydentäviä ja vahvistavia. Tämä tällainen lähestymistapa on Euroopan unionin kannalta todella vallankumouksellinen ja tämä on todellinen edistysaskel, kun tehdään yhteistyötä taloushallinnon alalla. Jos ajatellaan sitten sisämarkkinoita ja innovaatioita, Ja tässä olen tehnyt yhteistyötä muun muassa Italian kollegoiden kanssa viime viikolla, jotta voitaisiin päästä johonkin lopputulokseen Euroopan patenttiasiassa. Se on ollut esillä jo 32 vuotta ja on harmillista, että PK-yritysten kustannukset ovat 90-kertaiset verrattuna yhdysvaltalaisiin yrityksiin, kun on kyse jonkun hankkeen patentoinnista. Meillä on ongelma, joka liittyy kielten käyttöön. Me olemme tässä nyt kovasti ponnistelleet, vaikka tämä ei ollut meidän puheenjohtajakautemme tärkeimpiä asioita. Pyrimme tässä ratkaisun löytämään nyt tänä vaikuttaa kuitenkin siltä, että tämä ei ole kovinkaan varmaa siksi, että joissain muissa jäsenvaltioissa kollegat siihen suhtautuvat epäröivästi. Sitten meillä on tämä Single Market Act, meillä on 150 pullonkaulaa, joista pitää päästä eroon. Neuvosto odottelee nyt komission ehdotusta, jotta voitaisiin panoitua 50 ensimmäiseen niistä, eli ensimmäisen 50 pullonkaulaan. Ja jos ajatellaan sisämarkkinoiden innovaatiopolitiikkaa, niin siellä on myös nämä vapaa kauppasopimusasiat. Tämä vahvistaisi meidän talouttamme ja antaa lisää vientimahdollisuuksia. Tältä osin syyskuussa me saimme menestyksekkäästi aikaisiksi EUn ja Korean välisen sopimuksen neuvottelut vietiin loppuun ja saatiin kattava sopimus aikaiseksi, joka on ihan ennakkotapaus vapaakauppasopimusten alalla. Tämä on siis kattava sopimus EUn ja Korean välillä. Ja sitten lopuksi on hyvin tärkeää, jos ajatellaan koko tätä tärkeää asiaa näin yleisesti ottaen, että on saatava toimielinten työtä eteenpäin vietyä. Me olemme saaneet ratifioitua Lissabonin sopimukseen. Nyt toimielinten on toimittava. Tämä on meille tärkeä prioriteetti. Me teemme nyt kaiken voitavamme, jotta tämä hallinnollinen työ voisi edistyä ja puheenjohtajakaudellamme on noin 20 lainsäädäntöasiassa edistetty loppuun asti ja tällä viikolla pyrimme myös pääsemään eteenpäin 2019 budjetin laatimisessa. Nyt ensimmäistä kertaa siitä päätetään puhtaan yhteispäätösmenettelyn pohjalta 2011 budjetissa ollaan jo pitkällä ja sitten meillä on toisaalta tämä hyvin arkaluonteinen asia, joka koskee monivuotisia näkymiä ja sitä keskustelua, joka on äskettäin aloitettu omista varoista Euroopan tasolla. Eli Toivottavasti tällä viikolla onnistumme saamaan tämänkin asian loppuun käsiteltyä. Siinä on määräpäivä 15. marraskuuta, mutta huomenna ja ylihuomenna nyt tarkastelemme sitä, voidaanko tämä asia saada loppuun vietyä. Eli tässä on todellakin huomioitava nyt se, että budjettivalta on kehittynyt ja muuttunut ja Euroopan parlamentilla on yhä enemmän sanottavaa tässä asiassa. Pitäisi olla mahdollista huomioida kaikki nämä eri elementit yhdessä. Eli tässä hyvin nopeasti Belgian lähestymistapa talousasioihin, sen eri alakohtiin koskien lyhyen ja pitkän aikavälin työtä, tässä lainsäädäntömainen ja lokakuun lopun huippukokouksen tulokset Eurooppa 2020 strategia toisaalta aikaan saatu talousvalvontapaketti ja lopuksi korostin sitä, että toiminnan pitää olla tärkeä rooli, kun ajatellaan eurooppalaisen integraation uskottavuutta. Kiitos pääministeri, neuvoston puheenjohtaja sekä te että herra Barroso, olette valmiita vastaamaan, käyttämään uuden puheenvuoron, mutta tämä tarkoittaa sitä, että aika on nyt hallittava hyvin tarkkaan. Meillä on nyt mahdollisuus vielä viimeisten puheenvuorojen pyyntöön. Sitten puhelista laitetaan kiinni. Seuraavaksi annan puheenvuoron Göran Petersonille Ruotsin parlamentista. Ordförande. Europa... Kiitoksia puhemies. Euroopassa on painotettava kasvua, jotta nämä, näihin haasteisiin voidaan vastata. Monet puhujat ovat puhuneet investointien lisäämisen puolesta, jotta saadaan kasvua ja tämän pitäisi tapahtua Euroopan talousarvion kautta. Minun mielestäni tämä on oikein. Euroopan talousarviota kuitenkaan pitäisi kasvattaa, vaan sitä pitäisi alkaa hoitaa eri tavalla. Budjetissa on monenlaisia budjettikohtia, jotka eivät edistä kasvua ja in- investointeja. Pitäisi panostaa enemmän tutkimukseen ja kehitykseen ja vähemmän suoriin tukiin. Itävaltalainen kollega puhui tulevaisuudesta, jossa tulee olemaan työvoimapulaa. Tämä on erittäin suuri haaste. Se on varmasti ehkä suurempi haaste kuin tämä työttömyys, josta tänään keskustelemme. Meidän on uudistettava eläkejärjestelmiä, jotta vanha, vanhemmat henkilöt olisivat pitempään työelämässä. Eläkeikä ei voi pysyä samana ja eläkejärjestelmä samanlaisena koko elämän ajan. Meidän on myöskin eliten osallistumista työelämään. Monissa Euroopan maissa naisten tarjoama resurssi ei ole käytetty täysimääräisesti. Jos haluamme työvoimapulaa, ehkäistä, niin naisten osallistumista työelämään täytyy lisätä. Meidän täytyy myös keskittyä kasvuun, mutta jos, jotta voimme siinä onnistua, jos onnistumme tässä, niin muut ongelmat myöskin vähenevät. Eli kasvuongelma täytyy ensin selvittää. Kiitoksia ja kiitos, että piditte kiinni puheajasta. Seuraavaksi sitten puheenvuoro Alena Kajuskavalle sekin eh, tasavallasta. Hän on senaattori siellä. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin kiittää ja onnitella Belgian puheenjohtajavaltiota tämän kokouksen järjestämisestä. Teema on erittäin tärkeä ja keskustelut erinomaisia. Ja totta kai puhun myös kaiken sen puolesta, mitä me mitä Tsekissä olemme kokemuksina keränneet. Olimme ensimmäisessä työryhmässä ja siellä sanottiin, että Lissabonin strategia oli tärkeä. Ehkä kaikkia sen tavoitteita ei ole pantu täytäntöön, mutta olen siitä huolimatta vakuuttunut, ettei Lissabonin strategia ollut menestyksekäs. Sen täytäntöönpano tarkoitti sitä, että Euroopan unioni teki perustavanlaatuisia päätöksiä, mitkä taas tarkoittivat sitä, ettei Euroopan unioni ettei pystynyt kilpailemaan sellaisissa asioissa, missä ei pystytäkään kilpailemaan, nimittäin työvoimakustannuksissa ja sosiaalisessa ulottuvuudessa. Eli kun kilpailukykyä korostetaan, niin näitä on vaikea toteuttaa ja 2020 strategia tietysti tavallaan jatkaa Lissabonin strategian työtä. Emme voi kuitenkaan ajatella vain kasvua, kyse on myös elämänlaadusta ja sitähän EUkin haluaa, kuten myös kaikki kansalaiset, ja sitä halutaan myös kansainvälisessä maailmassa. Mutta maaliin voimme päästä vain yhdessä, eikä Lissabonin strategia voinut olla tuon menestyksekkäämpi sellaisena kuin se Euroopan tasolla toteutui. Jos se olisi toteutettu kaikissa jäsenmaissa sataprosenttisesti, niin silloin asia olisi ollut toinen, mutta näin ei käynyt. Kansallisten parlamenttien olisi pitänyt tässä asiassa olla toimeliampia. 2020 strategiakin voi mielestäni olla menestyksekäs vain silloin, jos kansalliset parlamentit todella sitoutuvat siihen, että se pannaan täytäntöön. Yksittäinen taho voi olla menestyksekäs vain silloin, kun yhdessä toteutetaan samoja tavoitteita ja halutaan kansainvälisesti toteuttaa elämänlaatua. Kilpailukyky ei tarkoita vain verokannustimia ja innovaatiota, näin asiantuntijatkin sanovat, vaan kyse on myös koulutuksesta ja terveydestä. Kaiken tämän takia on erittäin tärkeää, että Euroopan sosiaalista mallia vahvistetaan ja haluan vielä lopuksi kiittää siitä, että olemme saaneet täällä käydä näitä keskusteluja Euroopan parlamentin kanssa ja myös puheenjohtaja Barroson kanssa ja Euroopan komission kanssa, sillä Euroopan tulevaisuus Lissabonin sopimuksen jälkeen riippuu entistä enemmän siitä, miten pitkälle jäsenmaat ja kansalliset parlamentit pystyvät työskentelemään yhdessä ja toteuttamaan tätä yhteistä visiota. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron herra Jan Krainerille, joka tulee Itävallan eduskunnasta. Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin ihan muutaman ähm, ajatuksen esittää valtion velasta. Mehän laskemme joka vuoden uudet velat suhteessa BKT, hen, ähm, mutta myös puhutaan, myös absoluuttinen velkamäärä esitetään osuutena bruttokansantuotteesta. Usein puhutaan esimerkiksi 70 prosentin velkaantumisasteesta, mutta mielestäni tämä ei ole ihan loogista. Miksi me emme suhteuta julkista velkaa yksityiseen rahaan, joka kansantaloudessa on esimerkiksi omassa maassa, niin silloin velkaantumisaste olisi 22 prosenttia ja meillä olisi myös aika helppo avain, jonka avulla me voisi, voisi, voitaisiin päästä nolla prosentin valtionvelkaan maksaa se takaisin, jos me nimittäin katsomme yksityisten omaisuuden, yksityisen rahan kerääntymistä esimerkiksi omassa maailmassa ja muissa euroalueen maissa varmaan tilanne on melko samankaltainen, niin olisi riittänyt, jos jopa alle 50 prosenttia lisäarvosta olisi asetettu veron alle, niin silloin kymmenessä vuodessa valtionveloista olisi päästy kokonaan eroon. Eli tämä kymmenen vuotta riittäisi. Vain, vain kymmenen päällimmäiset 10 prosenttia yksityisestä rahasta riittäisi siihen, että ö, lisäarvoa voitaisiin verottaa 50 prosenttia, eikä meillä 10 vuoden päästä enää olisi velkoja ollenkaan. Meillä olisi valtavasti rahaa käytössä, joka nyt menee korkoihin. Voisimme panna sen koulutukseen ja niin edelleen. Ja meillä olisi myös vakaammat kansantaloudet, koska me kaikki tiedämme, että rahan epätasainen jakautuminen aiheuttaa epävakautta. Meillä olisi paljon tuottavammat yhteiskunnat, koska mehän tiedämme myös, että tuloerot myös aiheuttavat tuottavuuden laskua yhteiskunnassa ja että tasavertaisemmat mm, yhteiskunnat ovat tuottavampia. Olisin hyvin iloinen, jos komissio, kun kerran komission puheenjohtaja on täällä, jos komissio tosiaan ottaisi tämän ehdotuksen kuuleviin korvinsa ja pohtisi sitä, että lähdettäisiin tällaisiin velan takaisinmaksuohjelmiin ja niiden toteuttamiseen, jotta saisimme kymmenessä vuodessa aikaan todellista edistystä Euroopan unionissa. Kiitoksia. Euh, Kiitoksia, hyvät kollegat. Seuraava puhuja on Alberto Costa. Hän on Euroopan, äh, anteeksi, Portugalin parlamentin jäsen. Obrigado, president. Kiitoksia. Euroopan poliittinen keskustelu on viime aikoina keskittynyt Varovaisuus politiikkoihin. Tätä varovaisuutta voidaan soveltaa myös laajemmin. lupaavien ja myönteisten uudistusten edessä, ja joita nyt tällä hetkellä olemme tekemässä, ne eivät välttämättä aina johda kuitenkaan äh, tähän varovaisuuteen, johon niiden pitäisi johtaa. Puhun tässä erityisesti sanktioista. Sanktioita pitäisi käyttää enemmän – Viittaan tässä myös tähän EU-ohjausjaksoon. Se on erittäin tärkeä ja hyvä työkalu. Mutta olisi ollut parempi antaa Euroopan kansallisille parlamenteille myös suurempi rooli EU-ohjausjakson täytäntöönpanossa. En aio nyt tässä puuttua Lissabonin sopimukseen liittyvään lainsäädäntöön. Tämän ähm, menettelyn pääasiallinen sisältö – en puutu siihen. Halusin sanoa, että on erittäin vaarallista sanoa, että Lissabonin sopimus voisi yhdessä yössä muuttaa kaiken. Jotta velvoitteiden noudattaminen ei voi tapahtua yhdessä yössä. meidän on varottava tällaisia ähm, lausuntoja. Kiitoksia, hyvä kollega. Seuraavaksi annan puheenvuoron Christophe Karesille, joka tulee Ranskan kansalliskokouksesta. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ihan lyhyesti haluaisin mainita kaksi aihepiiriä. Ensinnäkin taloudellinen seikka Talous- ja finanssikriisi, eurokriisi on tehnyt selväksi, että on olemassa suuria eroja Euroopan kansantalouksien välillä. Paradoksaalista tässä on ehkä se, että kriisi ja kriisistä pääsy ei ehkä ratkaise tätä ongelmaa, vaan se tulee vielä korostamaan näitä eroja, erityisesti kilpailukykyyn liittyen. Tietyt maat ovat jo kasvun tiellä ja hyvä näin, ja aika hienostikin. Toiset taas kasvavat vielä kovin lyhyesti tai siellä on jopa taantuma vaara. Tässä kontekstissa budjettipolitiikan koordinaatio on tarpeen, mutta se ei riitä. On tärkeää, että Euroopan taloushallinto koskee myös makrotaloudellisia seikkoja, kaupan ylijäämiä ja sitä, että pyrittäisiin Euroopan tasolla saamaan aikaiseksi todellinen koordinaatio, sillä muuten nämä erot ovat jatkossakin olemassa ja loppujen lopuksi tästä tulee tämä vaarantaa euron olemassaolon. Komissio on tehnyt mielenkiintoisen ehdotuksen, joka on makrotaloudellista valvontaa koskeva minusta viime Eurooppa-neuvostossa tämä asia ei ollut etusijalla. Ehkä sain väärää tietoa, mutta näin kuulin erityisesti liittyen budjettiin. Ja haluaisin siksi tietää, miten komissio aikoo panna täytäntöön makrotaloudellisen valvonnan ehdotukset, eli että saataisiin aikaiseksi tulostaulu, jos ymmärsin oikein, jossa voitaisiin huomioida muutkin kriteerit kuin budjettikriteeri ja velkakriteeri, ja näin vähiten voitaisiin miettiä parempaa makrotaloudellista koordinaatiota. Tämä ensimmäinen asia. Toinen asia ihan lyhyesti kansallisten parlamentin mukaanotto, eli tämän päiväinen ja eilinen kokous osoittaa, kuinka tärkeää tämä on. Miten tästä voitaisiin nyt vielä tehdä vähän muodollisempaa ja täsmällisempää. Tästä on tehty ehdotuksia liittyen budjettimme parlamentin väliseen työhön Miten tämä nyt voitaisiin toteuttaa? Mitä mieltä komissio on tästä asiasta? Kiitoksia, arvon kollega. Seuraavaksi annan puheenvuoron Lord Haskinsille, joka on Britannian ylähuoneen jäsen. Olkaapa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin kiinnittää puheenjohtaja Barroson huomion kahteen asiaan. Euroalue tarvitsee enemmän veropolitiikan integrointia. Tämä on tullut selväksi kriisin aikana. Muuten on vaarana se, että euroalueella eh, syntyy liian suurta eroa euroalueen maiden ja muiden maiden välillä. Myös sanktiot ovat tärkeitä Kreikka, Irlanti ovat äh, tästä tietoisia. Kaikkien etujen mukaista on se, että talousmarkkinoista on tietoa ajoissa, jotta voidaan arvioida tilanne ja ryhtyä toimiin kansallisissa talouksissa ennen kuin ongelmat kasaantuvat. Kiitoksia. Seuraavaksi annan puheenvuoron Eero Heinäluomalle, joka tulee Suomen eduskunnasta. Olkaapa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, ensiksi haluan kiittää neuvoston puheenjohtaja pääministeri Leterieltä ja komission puheenjohtaja Barrosoa heidän erinomaisista esityksistä. On tärkeää kuulla, että sekä neuvosto että komissio ovat sitoutuneet vahvaan yhteistoimintaan EU-instituutioiden välillä ja myös kansallisten parlamenttien suuntaan. kolme kommenttia käytettyjen puheenvuorojen johdosta. Ensimmäinen, todellakin me tarvitsemme uusia sääntöjä sekä kansainvälisesti rahoitusmarkkinoille, mutta myös Euroopan unionin sisällä. Ja on toimittava päättäväisesti, jotta voimme estää vuoden 2008 finanssikriisin tapaiset tapahtumat jatkossa. Meidän on palautettava luottamusta myös yhteiseen rahaan ja unionin ja euroalueen päätöksentekoon. Meillä on tähänkin mennessä ollut sääntöjä ja kun nyt puhutaan uusien sääntöjen, täytyy sanoa, että olennaista on, että näitä kulloisiakin sääntöjä noudatetaan. Ja tässä mielessä rohkaisen komissiota toimimaan vahvasti ja aloitteellisesti kulloistenkin sääntöjen todelliseksi noudattamiseksi. Vain näin voi syntyä luottamusta sekä ihmisten keskuudessa, mutta myös markkinoilla. Toinen kommentti koskee sitten pankkien vastuuta. On välttämätöntä, että isoja voittoja tehneet pankit osallistuvat riskien kantamiseen silloin, kun riskit uhkaavat realisoitua. Pidän mahdottomana sellaista tilannetta, että euroalueen maat voisivat ottaa toistensa velkoja kannettavakseen. Ja on tärkeää, että hätätilanteessa tehdystä ratkaisusta ei tehdä yleisiä ja pysyviä. Ja siksi on erityisen merkittävää, että tulevissa päätöksissä eh, realisoidaan pankkien ja luottoja antaneiden vastuu, jos jäsenmaita joudutaan tukemaan uusin luotoin. Ja kolmas kommentti koskee tätä rahoitusmarkkinaveroa. Kaikkea meidän toimintaa liikkuu sitten junalla tai lentokoneella tai ostaa kaupasta tavaraa verotetaan. Ja ainut alue, jossa oikeastaan joka on verotuksen ulkopuolella, koskee tätä rahan liikettä Siksi rohkaisen komissiota ja, ja neuvostoa toimimaan päättävästi rahoitusmarkkinaveron aikaansaamiseksi. Kiitoksia ja Onneksi olkoon, pysyitte täsmälleen kolmen minuutin ajassa, joka mahdollistaa sen, että annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle, joka on herra Edmund Whitbroad Puolan senaatista. Olkaapa hyvä. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, olemme keskustelleet paljon uudistuksista ja tarvittavista muutoksista, jotta voitaisiin välttää kriisin uusiutuminen. Katsotaan asiaa kuitenkin toisesta näkökulmasta ja kiinnitetään huomiomme muihin uhkiin. Ja tässä ollaan nyt keskitytty uusien virastojen ja elinten luomiseen. Jotkut asiantuntijat sanovat, että Euroopan komissio on nyt ylireagoinut tässä asiassa, eikä itse asiassa ole toimittu niin paljon kuin aikaisempina vuosina. Järjestelmän heikkous on tullut esille, valvontajärjestelmä ei ole täyttänyt tehtäväänsä. Ylivalvonnan vastustajat kysyivät, että onko tämä järjestelmä ollenkaan tehokas. Meidän pitäisi myös kysyä, että ovatko luotot halventuneet kaikkien näiden toimien myötä. Onko taloushallinta parantanut luotonsaantia ja kilpailukykyä? Euroopan pankit ovat lisänneet varojaan ja tämän suorana seurauksena voisi olla se, että Sveitsin tai Yhdysvaltain – Toisin kuin Sveitsissä ja Yhdysvalloissa pääomaa vaatimuksia ei kuitenkaan ole nostettu. Joidenkin analyysien mukaan Euroopan pankit eivät voi täyttää pääoman kasvuvaatimuksia. Joissakin jäsenvaltioissa kyseenalaistetaan vajeen kolmen prosentin rajaa. Yhdysvalloissa voidaan käyttää miljardeja eh, pankkien pelastamiseen. Euroopassa on kysytty, että, että että tämä ei kuitenkaan ole ollut tehokasta. Tämä nähtiin myöskin Yhdysvaltain äskettäisissä vaaleissa. Haluaisin kysyä puheenjohtaja Barrosolta, että ettekö pelkää, että kaikki nämä mekanismit ja valvontamenetelmät eh, johtavat ylisääntelyyn markkinoilla? Kiitoksia arvon kollega. Seuraavaksi Jan Bauer Tsekin tasavallasta. Olkaa hyvä. Olkaapa hyvä. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dovolte mi, abych vás osobně pozdravil, protože... Arvoisa puheenjohtaja, haluaisin aivan henkilökohtaisesti välittää teille terveiseni. Minäkin olen ollut pormestarina vuosia ja pormestarilla ei ole helppoa. Sitten kysymys herra Barosulle. Minusta vaikuttaa siltä, että jotkut eurooppalaiset poliitikot ovat hyvin kunnianhimoisia, eivätkä oikein pysty rahoittamaan koko tätä budjettia. Miten puheenjohtaja Barroso, miten te näette tämän? Tarkoittaisiko sit, pitäisikö näitä määrärahoja nyt jotenkin äh, kerätä jollain uusilla veroilla vai pystytäänkö tämä entisistä lähteistä rahoittamaan tämä kaikki kunnianhimo. Mitä tulee Tsekin tasavaltaan ja Tsekin parlamenttiin, siellä keskustellaan hyvin kiihkeästi uusista eurooppalaisista veroista. Lissabonin strategia ei ollut kovin menestyksekäs, sanoisin. Me emme ole pystyneet ohittamaan Yhdysvaltoja, emmekä edes pääsemään Yhdysvaltain tasolle. Siksi kysyn puheenjohtaja Barrosolta, miltä tämä uusi 2020-strategia nyt näyttää. Sehän on oikeastaan hyvä ja sillä on hyvät mahdollisuudet, mutta eikö meidän pitäisi myös kantaa tai vahvistaa henkilökohtaista poliittista vastuuta tällaisen strategian onnistumisesta. Herra Junckerin äh, sanomaan haluan huomauttaa. hän sanoi, että Juncker sanoi, että Kreikan kriisissä ongelmana ei ollut se, että sitä ei, siitä ei tiedetty, vaan että ei ollut mekanismeja asiaan reagoimiseen. Ja mehän olemme nähneet, että talouskriteerit oli olemassa, mutta niitä ei pidetty kiinni. Eikö ongelma ollut pikemminkin siinä ja miltä tämä sitten tulevaisuudessa näyttää tämä asia? Miten talouskriisien suhteen ö, voidaanko sellaiset tulevaisuudessa välttää paremmin näiden sanktioiden avulla? Tehän olette hyvin kokenut ja viime vuosien kokemuksilla kysyisin, onko mahdollista 27 jäsenmaan unionissa saada tällaisia sanktioita toteutetuksi? Kiitoksia kollega. Sitten toiseksi viimeinen puhuja, Lord Haskell, joka tulee Britannian ylähuoneesta. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman, and uh, thank you to uh, Kiitos puheenjohtaja, kiitos tämän tilaisuuden järjestämisestä. Tässä on keskusteltu paljon tulevaisuudesta. Ehkä olemme nyt unohtaneet kuitenkin nykyisten sääntöjen täytäntöönpanon. Suurin osa meistä on samaa mieltä siitä, että yhtenäismarkkinoista tulee etua kaikille jäsenvaltioille. Jotkut valittavat siitä, sitä, ettei kaikkia sääntöjä ole pantu täytäntöön. Me kansallisten ja Euroopan parlamentin jäsenet voimme auttaa tässä edistämällä asiaa kuluttajajärjestöissä, kansalaisoikeuksien, oikeuksien edistävissä järjestöissä, kansalaisjärjestöissä. Meidän on puhuttava sen puolesta, että että näitä sääntöjä täytäntöön pantaisiin. On lisättävä kansalaisten luottamusta eurooppalaisiin tuotteisiin, on parannettava turvallisuusstandardeja, on käytettävä kestäviä raaka-aineita ja on varmistettava, että raaka-aineet on valmistettu Euroopassa, tuotteet on valmistettu Euroopassa. Tämä auttaisi yrityksiä, tämä olisi käytännönläheinen viesti, jonka voisimme antaa. Ja Euroopan pitää toimia tässä johtajana. Kiitoksia kollega. Seuraavaksi puheenvuoro viimeiselle puhujalle Massimo Caravaglia Italian senaatista. Ja itse luovutan puheenjohtajuuden kollegallemme Martinesille. Olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kaksi kysymystä. Italian senaatti hyväksyi yksimielisesti asiakirjan eurooppalaisesta hallinnosta, taloushallinnosta. Yksi tärkeä seikka asiakirjassa liittyi lisäindikaattoreihin, joita pitäisi harkita silloin, kun eri valtioiden budjetteja arvioidaan – klassiset perinteiset indikaattorit eivät ole toimineet ja kriisi on iskenyt vahvasti maihin, joissa velka on ollut alhainen ja joiden budjetit ovat kunnossa. Yksi, yksityisen velan kerääntyminen on yksi indikaattori ja myöskin eläkekulujen tarkastelu. Toinen kysymys liittyy siihen, mitä ranskalaiset kollegat jo, minkä ranskalaiset kollegat jo mainitsivat. yksittäisten parlamenttien budjettivaliokuntien konferenssissa asiasta on puhuttu. Kaikkien on tiukennettava budjettejaan ja on tärkeää, että asia koordinoidaan Euroopan tasolla yhteisten periaatteiden mukaisesti. Tällainen mahdollinen konferenssi budjettivaliokuntien edustajien välillä olisi hyvä asia. tällainen epämuodollinen konferenssi voisi toimia paremmin kuin hyvin muodollinen konferenssi. Kiitos. Gracias. Muchas gracias. Kiitoksia kollega. Nyt olemme siis käyneet läpi kaikki nämä etukäteen pyydetyt puheenvuorot. Onneksi kaikki pitivät kiinni puheajoista, puheajoista joten nyt olemme aika lailla sikäli aikataulussa, että ehdimme nämä kaksi puheenvuoroa antaa, joissa noihin kysymyksiin sitten voidaan saada vastauksia ja reaktioita. Ensin komission puheenjohtaja José Manuel Barroso. Kiitos. Ennen kuin vastaan. Ja koska puhun pääministeri Yvle Termin jälkeen, haluaisin onnitella häntä julkisesti meidän on oltava kiitollisia Belgialle puheenjohtajavaltiona näin hyvin vaikeassa tilanteessa, mikä Euroopassa nyt vallitsee. Euro- Belgia on tehnyt erinomaista työtä ja se on saanut erittäin äh, vakuutetuksi. Tämä oli hyvin arkaluontoinen hetki, kriisin aika, uusi perustamissopimus, sen voimaan astuminen kuitenkin tässä oli nyt selvästi Eurooppaan päin suuntautunut hallitus, Yves Term ja hänen hallituksensa siis. Minulle esittiin eri kysymyksiä, moni niistä koski finanssiveroja ja verotusta yleensä. Esimerkiksi Latvian edustaja puhui tästä. Komissio ja Euroopan unioni on ollut sillä kannalla, että tuettaisiin yleisesti rahoitusmarkkinaveroa. Tästä päätettiin Euroopan neuvostossa. Huomenna aamulla olen lähdössä Souliin ja kantani tulee olemaan juuri tämä Euroopan unionin nimissä. Puhutaan siis globaalista transaktioverosta, mutta komissiossa on asiaa tutkittu jonkun verran. Olemme sitä mieltä, että jos tällainen verotettaisiin käyttöön ainoastaan Euroopassa, tämä voisi aiheuttaa vaikeuksia kilpailun osalta ja siksi tarkastelemme muitakin mahdollisuuksia, niin kuin moni täällä on tällä keskustelussa maininnut, esimerkiksi ystävämme Suomesta. Niin, herra Heinaluoma, tilanne on tässä nyt sellainen, että pankki- ja finanssiala, sen panos on pienempi kuin muiden alojen panos talouteemme. On mahdollista käyttää transaktioveroa Euroopassa siten, että se ei olisi syrjivä. Tämä siis pankkiveron lisäksi tämä olisi tietynlainen vakuutus siitä, että ne pystyvät antamaan oman panoksensa. Meillä on komission laatima asiakirja, jossa on erilaisia vaihtoehtoja ja tarkoituksemme on kohta puoliin tehdä ehdotuksia. Ja sitten verokanta-asia. Roisaite puhui myös energiasta ja infrastruktuurista. Haluaisin sanoa, että iltapäivällä Euroopan komissio kokoontuu ja siellä todennäköisimmin hyväksytään energia- infrastruktuuripaketti, joka on hyvin kunnianhimoinen ja tärkeä. Muodellinen päätös tehdään ensi viikon torstaina tai ensi torstaina. Ja tämä on mielestämme komission tärkeimpiä ehdotuksia nyt seuraavien vuos, seuraavia vuosia varten, mitä voidaan tehdä energia-alalle, niin että saadaan aikaiseksi yhteinen politiikka. Sitten Kalasevski Puolasta. Puolasta tuli useampi kysymys. On hienoa, että Puola on näin sitoutunut tähän prosessiin. Sieltä kysyttiin yhteisestä yhtiön verosta tai koordinoinnista. Ajatus tässä ei ole se, että voitaisiin täysin harmonisoida täysin yhdenmukaistaa verot. En nyt lähde mitään salaisuuksia kertomaan, mutta viime Euroopan neuvostossa yksi jäsenvaltio ehdotti, että puhuttaisiin yhteisistä veroista tai veroharmonisoinnista, ja tätä hyvin selvästi moni muu vastusti. Se, mikä olisi mahdollista ja mistä olisi hyötyä yrityksillemme, erityisesti PK-yrityksille, on tämmöinen yhteinen perusvero yhtiöille ja tämän lisäksi meillä olisi hallinnollista yhteistyötä, eli meillä olisi yhteinen yhtiövero perusta. Tämä helpottaisi yhtiöiden toimintaa, eli siis jonkun tason verokoordinaatiota, ei harmonisointia. Sitten täällä on sellaisia kysymyksiä, joiden esittäjät eivät ole enää paikalla. En mene yksityiskohtiin, mutta voisin sanoa, yhtenäismarkkinoista ja Single Market Actista seuraavaa. Ja tässä voin myös Lordi Askolle vastata. Tämä on yksi suuria huolenaiheitamme, miten tämä asia voidaan esittää yleisölle. Ja siksi pyysin, että Mario Monti tulisi kertomaan – yhtenäismarkkinoista. Hän kertoo, että yleensä ihmiset eivät rakastu yhtenäismarkkinoihin, ehkä jossain päin näin käy, mutta ei meillä. Eli meidän pitää nyt saattaa yhteen tämä ajatus, joka koskee markkinoita ja lähentää sitä kuluttajiin. Siksi teemme yhteistyötä kuluttajajärjestöjen kanssa. Eli meidän yhtenäismarkkina päätöksemme takana on se ajatus, että päästään eroon pullonkaulosta ja kaikista näistä Eh, vaikeuksista, mitä meillä on, mutta samanaikaisesti tarvitaan myös asianosaisten tukea, sillä meillähän ei vielä ole yhtä ainoa markkina-aluetta Euroopassa. Kyllä meillä on tavaroiden osalta, mutta ei energian osalta. Ja me emme kuitenkaan ole uskottavia, jos meillä ei ole sisäisiä yhtenäisiä markkinoita. Eurooppa on sitä vahvempi ulospäin, mitä yhdenmukaisemmin toimimme sisällä, sisäisesti. Miten voimme käydä vuoropuhelua tärkeiden kumppaneiden kanssa ulkopuolella ja sanoa, että heidän, niiden on kunnioitettava meidän yhtenäismarkkinoitamme, jos meillä ei edes ole näitä yhtenäismarkkinoita vielä. Eli, eli haluan kyllä korostaa tätä asiaa kovasti lähitulevaisuudessa, sillä minusta tässä on vielä paljon kasvupotentiaalia, mitä on käytetty hyväksi yhtenäismarkkinoilla ei voin täysin yhtäloida äsken siinä mielessä, että tärkeää on ensin huomioida se, mitä nyt jo on olemassa, ja siksi komissio on todella hienosti ja selvästi eh, lähtenyt rikkomusmenettelyä käyttämään kaikkien niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät kunnioita näitä sisämarkkinoita. Minä voisin kuuden vuoden kokemuksen pohjalla sanoa, että jos komissio ei sitä tätä rooliaan täyttänyt, niin meillä ei olisi yhtenäismarkkinoita ollenkaan, sillä erityisesti kriisin aikana on ollut paljon sellaisia pyrkimyksiä, että sisämarkkinasäännöt ja kilpailusäännöt, valtion tukisäännöt asetettaisiin ikään kuin lainausmerkeihin. Haluaisin tätä korostaa tai sulkuihin. Haluaisin korostaa tätä siksi, että on tärkeää, että yhdistyneessä kuningaskunnassa ymmärretään, että jotta meillä voi olla markkinat, tarvitsemme instituutiot itse markkinat ovat instituutioiden synnyttämät ja komission ja tuomioistuimen rooli on tässä todella eh, välttämätön, jos haluamme saada sisämarkkinoiden jatkon taattua, jos haluamme vielä syventää niitä, niin tähän tarvitaan kaikki mahdolliset välineet ja teidän ehdotuksenne ovat todella pragmaattisia. Komissio työskentelee tämän eteen. Eli jos voitte tätä tehdä myös maassani, että korotettaisiin sisämarkkinoiden profiilia, kerrottaisiin mitä etua siitä on eurooppalaisille ja Euroopalle, sillä joskus keskusteluissa, ja tämä käy ilmi budjettikeskustelussa, puhutaan siitä, että kuinka paljon minä panen sinne Euroopan budjettia ja paljon sieltä saan. Eli se idea, että sieltä pitäisi saada saman verran, mitä sinne laittaa. Ja ihmiset tekevät tällaisia laskelmia, kuinka paljon hyötyä saamme sisämarkkinoista. Tätä ei mietitä, kuinka paljon sisämarkkinat edistävät kauppaa EUn sisällä ja kuinka paljon työllisyyttä se on luonut. Tällaista ajattelutapaa tarvitsemme, kun me ajattelemme esimerkiksi rahoitusnäkymiä. Ja nyt vastaan myös johonkin kysymyksiin raha-asioihin liittyen. Yksi on Tsekin parlamentin edustajan esittämä tuossa lopussa, se oli edustaja Bauer. Olemme täysin tietoisia siitä, että jäsenvaltioiden tilanne on taloudellisesti hyvin vaikea ja juuri siksi, että kansallisissa budjeteissa tilanne on hyvin eh, kireä. Tästä, tästä syystä olemme lähteneet puhumaan omista varoista. Ei siksi, että lisättäisiin kuluja, vaan siksi, että jäsenvaltioiden on todennäköisesti vaikea jatkaa eh, panoksensa pitämistä samalla tasolla, niin tarvitsisimme omia varoja. Tämähän oli mahdollista Rooman sopimuksen pohjalta. on järkevää, tämä on tietysti vaikea keskustelu. Kyllä minä tämän ymmärrän, on hyvin vaikea nyt ottaa esille mitä tahansa veroajatuksia, mutta meidän pitää nyt olla kuitenkin rehellisiä. Eli jos halutaan johonkin päästä, niin tarvitaan välineitä siihen, myös rahallisia välineitä. Siksi lähdemme hyvin rakentavasti tähän keskusteluun. Toivottavasti tällä tavoin pystymme välttämään nationalistiset ja populistiset pyrkimykset. On helppo sanoa esimerkiksi, että Euroopan budjetin pitäisi heijastella ihan tarkalleen sitä, mitä tehdään kansallisissa budjeteissa. Näin voidaan sanoa, mutta eihän tämä pidä paikkaansa, koska Euroopan budjetti on hyvin erilainen kuin kansalliset talousarviot. Ensinnäkin meillä ei ole velkaa Euroopan talousarviossa. Meillä ei voi olla velkaa. Ja kansallisten budjettien on kovasti ponnisteltava, koska suuressa osassa jäsenvaltioita on valtavasti sekä julkista ja joskus jopa myös yksityistä velkaa. Ja siksi verokonsolidaatio on järkevää, mutta tämä koskee kansallisia budjetteja. Ja toinen suuri ero on seuraava. Suurin osa kansallisista budjeteista ovat noin 50 prosentin tasolla BKTstä. Eli kaikki valtion ylläpitämiseen menevät kulut ja sosiaaliturvan ylläpitämiseen menevät kulut, noin 50 prosenttia. Euroopan unionissa tämä on noin 6 prosenttia, 5,7-58 prosenttia menee hallintoon hallinnollisiin kuluihin. Kaikki muu on sitten investointia. Kaikki muu on investointia joko niin kutsuttuihin perinteisiin politiikkoihin, kuten maatalouteen ja sitten myös hyvin tärkeitä kohesioinvestointeja. Tämän lisäksi investoidaan uusille alueille. Lissabonin sopimus on tuonut uusia toimia, kuten ulkosuuden hallintoja. ja niihinkin tarvitaan rahoja, rahaa. Nämä ovat tässä rationaalisia argumentteja, vaikka näin vaikeina aikoina rationaalisia argumentteja ei aina helposti hyväksytä, mutta minusta komission kannattaa jatkaa rationaalinen ajattelu jatkossakin. Toivottavasti nämä ehdotukset ovat kohtuullisia mielestäni, koska tilanne on hyvin vaikea poliittisesti ja taloudellisesti, mutta tämä ei kuitenkaan ole oikea hetki lähteä kyseenalaistamaan Euroopan suurimpia saavutuksia, kuten yhtenäismarkkinat. Nyt pitää pysyä yhdessä vuolta yhteen hiileen pyrkiä edistämään niitä asioita, mitä voidaan paremmin tehdä Euroopan tasolla. Jotkut asiat hoituvat paremmin Euroopan eh, tasolla, toiset jäsenvaltioiden tasolla, toiset taas paikallisella tasolla. Subsidiariteettiperiaatetta pitää tietysti noudattaa, mutta jos nyt katsotaan asioita suoraan, ja puhutaan suoraan niistä, niin kuin puhutaan Yhdysvaltain tai Venäjän tai Kiinan kanssa, niin kuin G20 nyt tehdään. Jos emme tee yhteistyötä, niin viipuvaikutuksemme jää todella pieneksi. Suurinkaan meidän jäsenvaltiostamme ei ole viipuvaikutukseltaan tarpeeksi suuri demografisesti, taloudellisesti, että voitaisiin todella maailmantasolla vaikuttaa, mutta yhdessä, yhdessä me todella tulemme vaikuttavaan asemaan. Siksi tarvitsemme Euroopan tason välineitä. Ensinnäkin sisämarkkinoiden täytäntöönpano ja niiden syventäminen ja sitten jonkun verran politiikkaa ja politiikan koordinointia. Tässä nyt vastaisin myös tähän hyvin mielenkiintoiseen kysymykseen, jonka Lord äsken esitti. Tarkoittaako yhtenäisvaluutta lisää integraatiota? No ilman muuta siksi, että sieltä löytyy jotain puutteita. Nyt ollaan vahvistamassa taloushallintoa tämä ohjauskausi ja muut ajatukset. Tämä siksi, että on voitu havaita, että jos on valuta unioni, jossa ei ole talouspolitiikan koordinaatioita, niin se ei toimi. Minkälaisia seurauksia tästä on sitten muille jäsenvaltioille? No, ensinnäkin suurin osa jäsenvaltioista haluaa mukaan talous- ja rahaliittoon on yksi, joka haluaa jättää ulkopuolelle Yhdysvallan kuningaskunta, mutta muut jäsenvaltiothan haluavat päästä mukaan ja niiden politiikat ovat Euroopan unionin politiikan suuntaisia yhä enemmän. Ja myös Iso-Britannia on tehnyt selväksi, että tämänkin maan intressien mukaista on, että euro alueella vakaus pysyy yllä. Ja minusta tuntuu, että tässä ollaan kyllä samassa aikaiseksi hyviä tuloksia, mutta halusimme vain tai emme. Olemme nyt riippuvaisempia toisistamme kuin ennen. Ihan äh, rahaliiton kerää tai sitä ilman. Joillain mailla on suuria valtionvelkaongelmia, jotkut näistä maista ovat euroalueella, toiset taas eivät. Eli tässä selittävä tekijä ei nyt ole se, onko euromaa vai ei, vaan nyt on uudenlaiset olosuhteet kansainvälisen kilpailun osalta. Ja sitten toisaalta talouspolitiikan, veropolitiikan malli, tähänastinen malli, on ollut kestämättömällä pohjalla monessa jäsenvaltiossa, ihan täysin kestämättömällä pohjalla. Ja siksi jotkut ehkä valittavat markkinoista, mutta jos velkaa ei ole, niin ei tarvitse lähteä markkinoille. Markkinat ovat siellä. Eli nyt ratkaisu olisi se, että käytettäisiin tämä hetki hyväksi niin, että saadaan aikaiseksi verokonsolidaatiota ja ponnistellaan, jotta saataisiin Euroopasta kilpailukykyinen tässä globaalissa kilpailutilanteessa. Jotkut teistä puhuivat seuraamuksista. Ja Lord Atkins puhui avoimesta tiedon saannista. No tähän olemme pyrkineet. Ensimmäinen komissioni ehdotti lisää valtuuksia Eurostatille, jotta se voisi käydä läpi jäsenvaltioiden tilit, mutta tämä hylättiin, koska katsottiin, että tässä astuttiin niiden varpaille, mutta Kreikan tilanne oli se, että sieltä ei saatu oikeanlaista tietoa. Tämä oli tosi tilanne siellä. Nyt on tehty ehdotus ja tämän jäsenvaltiot ovat hyväksyneet. Jos meillä ei ole avointa tiedonsaantia, niin tämä ei toimi. Valuta unioni tai minkälaiset markkinat. Me tarvitsemme avointa tietoa kaikkien unionin jäsenvaltioiden valtioiden kesken ja me aiomme sitä myös saada. Tämä on jäsenvaltioiden etujen mukaista kaiken kaikkiaan. maanmieheni Albert Costa esitti hyvin mielenkiintoisia kysymyksiä liittyen varovaisuuteen sen puutteeseen. Ja minä haluaisin nyt sanoa seuraavaa. Komissio on jo tehnyt kaikkensa varovaisuuden edistämiseksi. Meidän on oltava varovaisia erityisesti silloin, kun uudistetaan perustamissopimuksia. Päätös tästä tehdään neuvostossa Herralle Tiedon voi kertoa tarkemmin kuin minä, mitä mieltä jäsenvaltiot siitä ovat, mutta se, mistä siellä päätettiin, oli pysyvä mekanismi, ja jos Saksa ei siihen saada mukaan, niin sitten se mekanismi ei onnistu. Saksan osalta tilanne on sellainen, että tarvitsemme sopimukseen muutoksen, jotta voitaisiin selventää erästä asiaa, joka on hyvin tärkeä Saksan kannalta juridisesti ottaen. Eli tämä ei ole mikään Saksan oikku, vaan todellinen tarve. Ja siitä syystä jäsenvaltiot ovat päässeet yksimielisyyteen. Ei siellä kukaan ole innostunut perustamissopimuksen muuttamisesta, mutta tämä muutos on kuitenkin tarpeellinen. Tämä tuli selväksi. Siksi on päätetty tehdä muutos, joka on kuitenkin vain rajallinen. Ja siksi kaikkien pitää ottaa siihen kantaa, sillä tämä muutos on ratifioitava 27 jäsenvaltiossa ja sitten parlamenttikin olisi otettava tähän kantaa. Ja mitä tulee tähän toiseen kysymykseen, olen nyt sitä mieltä, että tämän ohjausjakso aloitteen käyttö on tärkeää. Näin voidaan saada kansalliset parlamentit paremmin osallistumaan tähän työhön. Ja tämä voi onnistua Kosakin kautta. Kosak kokoontuu Unkarissa toukokuussa ja siellä voitaisiin puhua tästä ohjausjaksoajatuksesta. Näin voitaisiin tehdä joka vuosi. Tämä on mielestäni epämuodollinen tapa saada tähän mukaan kansalliset parlamentit lähemmin. Ja mitä tulee näihin kansallisiin parlamentteihin ja Euroopan parlamenttiin, haluaisin nyt sanoa suoraan, mitä mieltä olen. Minä uskon kansallisten parlamenttien tärkeään rooliin myös jo ennen Lissabonin sopimusta me aloitimme epämuodollisen yhteistyön. Te laititte meille teidän tekstinne, mutta nyt pitää kuitenkin olla tietä, tietoisia erästä seikasta. Eli eurooppalainen järjestelmä toimii joskus aika hitaasti. Ja siksi meidän on toimittava perustamissopimusten pohjalta. Emme nyt voi saada aikaiseksi mitään muita muodollisia päätöksentekomenetelmiä. Komissio tekee ehdotukset, sitten meillä on neuvosto ja nyt Euroopan parlamentti tekee suuressa osassa asioita päätöksen yhdessä ja teillä nyt sitten on roolina valvoa hallituksia, että niin tämä on hyvin tärkeää. Lissabonin sopimus kuitenkin tekee tiettyjä muutoksia, esimerkiksi subsidiariteettiperiaatteen valvonta. Ja minä vastaisin nyt joihinkin kysymyksiin, esimerkiksi herran Nyt on mahdollista epämuodollisesti saada aikaiseksi parempaa yhteistyötä Komissio on äskettäin julkaissut 27. lokakuuta julkaisimme työohjelmamme vuodelle 2011 ja siinä on lista kaikista ensi vuoden hankkeista myös seuraavan vuoden hankkeista. Eli tämän asiakirjan pohjalta kansalliset parlamentit voivat halutessaan aloittaa keskustelut nyt jo saman tien näistä tärkeimmistä asioista. Näin voidaan saada todellista sitoutumista tähän prosessiin. Tämä on tärkeä aspekti. Nyt ei pidä liikaa muodollisuuksia noudattaa. Tietysti meillä on ne säännöt, mitä perustamisopimuksesta löytyy. Ja koska tässä puhuin herra Karista, niin sanoisin vielä seuraavaa. Tämä, nämä ehdotukset, et, jotka liittyvät kansantalouksien välisiin eroihin ja liittyvät makrotalouden valvontaan. No nämä ehdotukset ovat nyt normaissa lainsäädännössä ja Van Rompuyn johtamassa Task Forceissa tehtiin myös päätös näistä asioista yleisesti ottaen. Siksi on nyt neuvoston ja Euroopan parlamentin vuoro tehdä päätös, jos näin halutaan tehdä. Mutta tämä on kuitenkin tärkeää, jos meillä ei ole tietyn tason talouspolitiikan koordinaatiota, niin meillä ei ole myöskään vakaata euroaluetta. Meillä on talous- ja rahaliitto tässä. Talous ja raha on tärkeällä siellä, mutta myös siis molemmat näistä sanoista on huomioitava sekä raha että talousliitto. Aina on ihmisiä, jotka ovat tyytymättömiä, mutta tämä on todella vallankumouksellista. Jos ajatellaan, että näin saadaan paljon paremmin integroitu järjestelmä, jossa komission ehdotuksia voidaan vastustaa määrä enemmistöllä. Tämä tarkoittaa sitä, että on, ollaan edistymässä paljon talouspolitiikan koordinaatiossa ja sitten toisaalta ohjausjakso on myös hyvin tärkeä edistysaskel, kunhan huomioidaan myös kansallisten parlamenttien Eh, tehtävät. Ja ehdotus, joka on jo hyväksytty komission ehdotuksen pohjalta, jossa oli taustalla La Rosierin raportti ja se on myös parlamentissa neuvostossa hyväksytty, että meillä olisi yksi yhteinen valvontajärjestelmä Euroopassa. Jos vuosi pari sitten tätä olisi kysytty, niin kaikki olisivat sanoneet, että tämä on mahdotonta. Haluaisin korostaa tätä siksi, että hyvin usein me havaitsemme vain jokapäiväiset uutiset, emmekä yleistä kehityssuuntaa, mutta tässä on nyt tosiasiana se, että Eurooppa vastaa hyvin kriisiin niillä välineillä, mitä sillä on käytössä. Joskus ne ovat yhteisövälineitä, joskus hallitusten välisiä välineitä, mutta aina kuitenkin pyritään siihen, että Euroopan vastaus olisi yhdenmukaisempi Anteeksi, että puhuin näin pitkään, liian pitkään, mutta näitä kysymyksiä tuli todella paljon. Sitten vielä yksi viimeinen ajatus liittyen EU 2020-strategiaan. Tämä on Tsekin tasavallan edustajan kysymys. Lissabonin strategia oli hyvä strategia, mutta sen täytäntöönpano oli puutteellista, koska siihen ei sitouduttu tarpeeksi jäsenvaltioiden tasolla. Nyt kun meillä on uusi hallintomalli, jos teidän parlamenttinne ja teidän hallituksenne tekevät yhteistyötä, niin me pystymme paljon paremmin eh, saamaan aikaiseksi konkreettisia tuloksia. Tämä on minun oma näkökulmani tähän asiaan kuuden komission vuoden jälkeen ja sen jälkeen, kun olen ollut pääministerin omassa maassani. Tämä on nyt mahdollista, mutta kaikki riippuu siitä, kuinka paljon sitoudutaan asioihin maiden tasolla. Tavoitteet on asetettu. Nyt pitää tehdä kovasti töitä, jotta voidaan päästä sosiaalisen markkinatalouden suuntaan sellaisen, joka on kilpailukykyisempi kuin nykytalous. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. On totta, että puhuit pitkään, mutta puhuit oikein hyvin, mitä Euroopan parlamenttiin tulee. Eh, ehdottomasti se, mitä sanoit, täytyy välittää Euroopan parlamentin korkeimmille päätöksentekijöille, koska tämä on erittäin rakentava ja tärkeä kanta. Nyt annamme puheenvuoron Yves Le Termille, jotta hänkin voi reagoida näihin eri puheenvuoroihin kysymyksiin, joita täällä on esitetty. Kiitoksia puhemies. Ihan lyhyesti vain. Ensimmäiseksi haluan tukea komission puheenjohtajan kantaa. Komissio on erittäin aktiivinen tässä asiassa ja monilla eri aloilla, kuten pitääkin. Nyt täytyy vastata sekä parlamentin, Euroopan parlamentin että kansallisten parlamenttien että taloudellisten toimijoiden että väestön odotuksiin, eikä se ole helppoa mm, pari kuukautta pahimman kriisin jälkeen vuoden 1900-2009 jälkeen mm, aika merkittävässä määrin komissio on pystynyt vastaamaan. Mm, sitten näihin kysymykseen bank levy, kuten hyväksi ranskaksi ja suomeksikin sanotaan, niin siitä sanon, että me koko ajan työskentelemme sen parissa ja tulevassa ECOFINissa yritämme löytää yhteisymmärryksen jäsenmaiden välillä. Mitä tulee budjettiin, meidän täytyy korostaa sitä äärimmäisen paljon, mutta sama pätee kansallisella tasolla, eli kaikki eh, julkisten viranomaisten käytössä olevat keinot täytyy panna kasvun palvelukseen. Euroopan budjetin tasolla ne parhaiten käytetään esimerkiksi joustavuusinstrumentin mm, käyttöön. Muistaakseni se on 0,03 prosenttia bruttokansantuotteesta ja sitä voidaan käyttää erilaisiin prioriteetteihin Belgian puheenjohtajakausi yhteisymmärryksessä muiden jäsenmaiden kanssa. E, parhaillaan laatii ehdotuksia, jotka saattaisivat johtaa jopa yksi mielisyydestä luopumiseen ja määräenemmistön käyttöön johtavuusvälineen käytössä koska joustavuusväline nimenomaan saattaisi johtaa siihen, että entistä enemmän pystyttäisiin kasvupolitiikat tai pystyttäisiin laittamaan nämä välineet kasvupolitiikan palvelukseen. Mitä tulee 2020 strategiaan ja talouspolitiikkoihin, tämän talousstrategian tärkeys on todella keskeinen asia. Olen tästä keskustellutkin monien kanssa. Ja kun nyt puhun yhden jäsenmaan hallituksen ja puheenjohtajavaltion edustajana. On äärimmäisen tärkeää EU EUn uskottavuuden kannalta, että tämä 2020 talouspolitiikka Lissabonin strategian seuraaja pannaan täytäntöön ja konkretisoidaan mahdollisimman nopeasti, totta kai vakavalta pohjalta. Ja me olemme komission suuntaan erittäin voimakkaasti vieneet tätä viestiä. Haluamme, että aikataulua noudatetaan äärimmäisen tarkkaan ja haluaisin korostaa erittäin tärkeitä elementtejä kansallisten parlamenttien työn kannalta, nimittäin sitä, että tämä EU 2020 politiikka tarvitsee sosiaalisen ulottuvuuden sen tavoitteet on määritelty, tavoitteet on valittu myös tätä silmällä pitäen. Ja toiseksi voisin omasta puolestani korostaa vielä eurooppalaisen teollisuuspolitiikan tärkeyttä Toisin kuin anglosaksinen tai amerikkalainen talous, meillä Euroopan unionissa on suuri rooli ja kutsumus siihen, että vahvistamme eh, mantereen teollista kapasiteettia. Tämä on tärkeää sekä työpaikkojen luomisen kannalta että EUn markkinoiden aseman kannalta kansainvälisessä kaupassa. Esimerkiksi FAR E aloitteet ovat tärkeä osa tällaista teollisuuspolitiikkaa. Sitten talousvalvonta. Tämä ei ole tähän mennessä hyvin toiminut, se on kaikille selvää, mutta meidän täytyy tosiaankin kiinnittää huomiota Task Forcein päätelmiin ja tuloksiin ja komission ehdottamaan tekstiin. Meidän täytyy työskennellä lisää sen parissa ja normaalin lainsäädäntömenettelyn puitteissa pyrkiä mahdollisimman nopeasti saamaan nämä instrumentit, lisäinstrumentit käyttöön. Uskon vakaasti, että näiden päätelmien muotoilu ja loppuun saattaminen ja niiden kääntäminen ikään kuin lakiehdotusten kielelle on äärimmäisen tärkeä edistys, joka täytyy noteerata ja täytyy mainita. Vielä puheenjohtajavaltion edustajana haluan lopuksi korostaa Single Market Actin merkitystä. Montin mietintö on ollut tärkeä ja me olemme todellakin määritelleet tärkeitä pullonkauloja yhtenäismarkkinoiden toiminnan kannalta ja tässä haluan kiittää komission puheenjohtajaakin. On erittäin tärkeää, että me poliittisina vastuunkantajina pyrimme saamaan yleisen mielipiteen taaksemme. Meidän täytyy vakuuttaa ihmiset näistä asioista. Ihmiset eivät tiedosta tarpeeksi hyvin, mitä tarkoittaa se, että he kuuluvat tähän EU-hun. He pikemminkin kansalaiset ja taloudelliset toimijat Euroopassa ovat joskus hieman liian pienessä määrin tietoisia kaikista niistä eduista, joita taloudellinen e, integraatio heille tarjoaa ihan jokapäiväisessä elämässäkin, ei ainoastaan esimerkiksi yhteisvaluutan muodossa, vaan esimerkiksi siinä, mikä on yhtenäismarkkinoiden lisäarvo. Ja meidän poliittisina vastuunkantajina täytyy tosiaan ottaa kantaaksemme tämä ää, työ, että saamme kansalaiset vakuuttuneiksi tästä asiasta. Eh, yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi. Tämä pätee erityisesti talouteen. On tärkeää, että meillä on toimivat sisämarkkinat, vapaat markkinat ja vapaa eh, vaihto muiden taloudellisten blokkien kanssa. Tämä on hyvin tärkeä eh, työ, jota on tehty jäsenmaa jäsenmaalta. jäsenmaalta mutta Euroopan unioni on paljon tehokkaampi toimija tässä suhteessa. Ja ihan lopuksi haluaisin sanoa, että Euroopan unionin taloudellinen toiminta pyrkii ennaltaehkäisemään vastaavanlaisia kriisejä kuin tämä, joka on juuri tapahtunut. Ja se pyrkii myös vahvistamaan taloutta. Ja tämä työ on jo käynnissä. Ja haluan vielä sanoa, että jäsenmaiden hallitukset, muut Euroopan unionin toimielimet, komissio ja parlamentti, me todella luotamme hyvin paljon tähän tiiviiseen yhteistyöhön kansallisten parlamenttien kanssa, mitä tulee muun muassa tehtyjen päätösten Lissabonin sopimuksen mukanaan tuomien tehtyjen päätösten nopean toimeenpanoon. Olen erittäin kiitollinen ja iloinen tästä tilaisuudesta, että me olemme voineet vaihtaa mielipiteitä ja keskustella näistä tärkeistä asioista täällä yhdessä. Kiitoksia oikein paljon. Merci. Kiitoksia herra Leterme, kiitoksia neuvoston puheenjohtaja. Kun itse esitän omat päättelmäni kymmenen minuutin kuluttua, tulen uudestaan kiittämään Belgian puheenjohtajavaltiota, mutta haluan jo tässä vaiheessa myös kiittää komission puheenjohtajaa ja sanoa, kuinka tärkeät komission ponnistukset ovat tässä tilanteessa olleet. Ei ole ollenkaan huono asia, että kansallisten parlamenttien edustajat näkevät, missä määrin parlamentti, komissio ja neuvosto voivat täällä harrastaa tällaista keskinäistä kehumista. Eli näin hyvät välit meillä täällä on. Meillä on nyt ollut nämä kaksi todella kiehtovaa puheenvuoroa, komission puheenjohtajan ja neuvoston puheenjohtajan puheenvuoroja. Nyt sitten pääsemme loppuvaiheeseen, päätelmävaiheeseen tässä keskustelussa. Meillä on vielä yksi puheenvuoro toiselta tämän tilaisuuden puheenjohtajalta, herra de Meijeriltä tulossa, ja sen jälkeen minä sitten vielä sanon pienet loppusanat. Eli Belgian senaatin varapuhemies, herra de Meijer, olkaa. Kiitos puhemies. Aivan siksi haluaisin sanoa, että nimenomaan Belgian senaatin varapuhemiehenä ja myös sellaisen kaupungin pormestarinen, joka on hyvin eurooppalainen hengeltään, että tällä puhuin ja puhuin täällä teidän talossanne. Siitä on tullut demokratian tärkeimpiä taloja Euroopassa Lissabonin sopimuksen jälkeen. Meillä on ollut täällä hyvin avoimia keskusteluissa on kuultu hyvin paljon tärkeitä asioita. Meillä oli kolme hyvin korkealaatuista esitystä viime ilta, eilen eli siltaista keskusteluista. Bruno Taibens puhui työllisyydestä Euroopassa tulevaisuudessa. Euroopan talouden tulevaisuus on vihreä taloutta ja tietotaloutta, hän sanoi. Kriisi ei ole vielä ohi, mutta nyt on jo alettava miettiä jatkoa ja 2020 strategia on tälle hyvä alku. Rova Beres oli esittelijä toista työryhmästä, jossa puhuttiin tulevan taloushallinnon eurooppalaisesta muodosta ja voisin todeta, että Euroopan tasosta on tullut hyvin tärkeä tässä asiassa, mutta meidän roolimme ja puhun kansallisen parlamentin jäsenenä on, että auttaisimme Euroopan toimielimiä, jotta siellä voitaisiin tehdä todellakin eurooppalaista politiikkaa, joka kuitenkin huomioon ottaa eri valtioiden ominaispiirteet ja siksi tämä toiminta onkin niin vaikeaa. Sitten herra Villajuana puhui kolmannen työryhmän esittelijänä. Hän korosti sitä, että on tärkeää vahvistaa yhtenäismarkkinoita ja edistää niitä kansalaisten suuntaan ja yhtiöiden suuntaan. Palveludirektiivi on tässä yhteydessä hyvin tärkeä ottaen huomioon palvelualan tärkeyden Euroopan taloudessa – ja hän sanoi siksi, että meidän on vältettävä byrokratiaa ja vähennettävä sitä joka, joka tapauksessa. Hyvät kollegat, oli suuri ilo kuulla komission puheenjohtajaa Rabarrosoa. Hän tavanomaiseen innostuneeseen tapaansa kertoi meille siitä, miten Euroopan unioni on taistellut kriisiä vastaan. Me emme ole päässyt siitä vielä yli, mutta kun nyt valvotaan paremmin rahoitusmarkkinoita ja kun meillä on kunnianhimoinen 2020 hanke, niin olemme oikealla tiellä, näin hän sanoi. Minusta tuntuu, että tässä teemme yhteistyötä, kuuntelemme kaikkia puheenvuoroja, teemme yhteistyötä Euroopan komission ja sen puheenjohtajan kanssa, jotta voisimme löytää kestävät ratkaisut tähän kriisiin. Ja oli myös hyvin mielenkiintoista kuunnella vastaukset näihin moninaisiin kysymyksiin. Eli todellinen ilo kuulla teidän vastauksenne. Herra Leterme, neuvoston puheenjohtaja, mutta myös minun pääministerini, entinen EU-virkailija, tuntee tämän talon. Ja hän teki selväksi, että hallituksissakin tiedetään, että kriisiä on torjuttava, ja torjuttava valvomalla rahoitusmarkkinoita, Eurooppa 2020 strategialla, kestävällä kehityksellä ja digitaalisella Euroopalla. Kaikesta tästä tulee aivan varmasti meidän ponnistustemme pohjalta todellisuutta. Sopimus Etelä-Korean kanssa osoittaa, että Euroopan unioni ei ole kiinnostunut ainoastaan sisäpolitiikasta, vaan yhteistyö naapureiden kanssa ja myös kauempana sijaitsevien maiden kanssa voi auttaa ja sen on autettava meitä talouskriisistä ulos pääsyyn. Ja lopuksi sanoisin, että tämänpäiväinen keskustelumme osoittaa sen, että me kaikki parlamentaarikot, hallitukset ja Euroopan toimielimet olemme valmiita taistelemaan sinnikkäästi ja sisulla tätä kriisiä vastaan. Ja on todellinen ilo nähdä että vaikka meillä on erilaisia näkemyksiä, olemme samaa mieltä näistä tärkeistä politiikoista. Tässä puhemies kaikki se, mitä minä halusin lopuksi sanoa. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, rakkaat ystävät. Komission puheenjohtajan, neuvoston puheenjohtajan ja aivan erityisesti vielä kollegani ja ystäväni De Meijerin puheenvuoro mahdollistavat sen, että kun nyt alan päättää tätä kokousta, minun oikeastaan tarvitse käyttää minuuttiakaan siihen, mitä voisi olla näiden päätelmien edelleen analysointi tai edelleen kehittely sisällöllisesti puhuen. Näiden työryhmien raportit on jaettu jo kaikille. Kolmas niistä ilmeisesti on vielä työn alla, mutta saatte sen joka tapauksessa, ihan jokainen. Minä haluan nämä neljä viisi minuuttia, jotka tulen käyttämään ja jotka normit minulle sallivat, asian kommentoimiseen, joka on mielestäni hyvin perustavanlaatuinen ja joka täällä ilmapiirissä tuntuu tässä kokouksessa on käsin kosketeltava. Haluan kaikesta sydämestäni tervehtiä ja iloita, ilmaista iloni siitä miellyttävästä, rakentavasta ja inspiroivasta tavasta, joka, jolla täällä on työskennelty Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien ja ja Belgian parlamentin välillä. Joku täällä onnitteli komissiota siitä, että komissio oli järjestänyt tämän kokouksen, mutta tämä kokous on itse asiassa Euroopan parlamentin ja Belgian parlamentin kahden kamarin järjestämä kokous toinen on siis edustajanhuone ja toinen on senaatti. Meidän tulee siis kiittää Euroopan parlamentin viranomaisia ja Belgian parlamenttia sitä, että olemme saaneet logistiset ja muut välineet tämän erittäin tyydyttävän työskentelyn takamiseksi, joka täällä on toteutunut. Mutta tämä on todellakin poikkeuksellinen tilaisuus ja siksi haluaisin vielä puhua teille siitä, mitä tällä hetkellä tarkoittaa keskustelu välttämättömästä yhteistyöstä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Tämä yhteistyö on aina ollut hyvin toivottavaa, mutta siitä lähtien, kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan, toisin sanoen uusi oikeusperusta ja poliittinen perusta, jonka pohjalta Euroopan unioni voi jatkossa kävellä, kulkea eteenpäin. Menetettyään 10-15 vuotta oman napansa tuijottamiseen, niin se luo nyt meille puitteet sille, että meistä voi tulla globaalisesti merkittävä toimija, joka kykenee puolustamaan eurooppalaisten etuja uudella kansainvälisellä näyttämällä, jota luonnehtii globalisaatio taloudellisesti ja multilateralismi poliittisesti. Nyt meillä on tuo Lissabonin sopimus ja tuossa Lissabonin sopimuksessa on mukana velvoite siihen, että me työskentelemme Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Ja tämä on mukana niin, että kansallisten parlamenttien lausuntoja äh, sopimustekstissä siteerataan peräti 14 kertaa. Ensimmäinen asia, mikä tästä täytyy sanoa, on se, että kokemus, jota me tässä parhaillaan keräämme, ja itse parlamentin varapuhemiehenä olen erityisesti vastuussa Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisistä suhteista. Kaksi muuta kollegaa tukee minua tässä työssä. Niin, siis olin sanomassa, että me pääsemme tässä toteamaan sen, että on ollut hyvin vaikeata päästä tilanteeseen, jossa 27 jäsenmaata olisivat saavuttaneet yhteisymmärryksen Lissabonin sopimustekstissä, mutta heti kun poliittinen yhteisymmärrys saavutettiin, oli aika helppo laatia muutamia artikloja ja huomaamme, että on hyvin paljon hankalampaa kääntää ikään kuin todellisuuden kielelle nuo ö, tekstikohdat, jotka ovat siis sopimuksen artikloja. Paljon vaikeampaa on niiden täytäntöönpano. Ja tässä me juuri kohtaamme kysymyksen, joka liittyy kansallisten parlamenttien osallistumiseen kaikkeen siihen, mitä eurooppalaiset normit tarkoittavat, sekä niiden laatiminen että niiden täytäntöönpano. Tässä me huomaamme, että toiminta onkin aika vaikeaa ja yritämme tietysti päästä näistä vaikeuksista yli ja päästä niistä nimenomaan yli kaikkien hyvällä tahdolla ja sillä vakuuttuneisuudella, että tämä yhteistyö on aivan välttämätöntä. On joitakin asioita, joita meidän kaikkien täytyy pitää mielessä. Yksi tärkeimmistä on se, että jos Lissabonin sopimus tunnustaa kansallisten parlamenttien keskeisen roolin. Tämä johtuu ennen kaikkea Euroopan parlamentin panoksesta ja ponnistuksesta sitä kohti, että kansalliset parlamentit otetaan mukaan. Se, että Lissabonin sopimuksessa kansalliset parlamentit ovat niin vahvasti mukana, ei johdu sen enempää jäsenmaiden hallituksista kuin parlamenteistakaan, vaan se on syntynyt siitä vakuuttuneisuudesta, joka vallitsee Euroopan parlamentissa. Vakuuttuneisuudesta siitä, että tämä on täysin välttämätöntä, jotta me pystymme rakentamaan tätä Eurooppaa, jota me haluamme edistää ja rakentaa, että se on sellainen rakennus, johon Euroopan kansalaiset voivat täysin samastua ja jossa he tuntevat tulevansa edustetuiksi. Tämä täytyy meidän muistaa ja pitää vahvasti mielessä, kuten sekin seikka, että demokratian edistyminen, demokratisointi, jota Euroopan rakennustyö on 50 vuoden aikana merkinnyt, sitä mitataan pääosin sillä, kuinka paljon kompetensseja ja toimivaltuuksia Euroopan parlamentti on sopimus sopimukselta pystynyt saamaan itselleen. Tämä on se mittatikku, jolla demokratisoinnin tasoa täytyy mitata. Demokratian tasoa, jota me koko ajan saavutamme lisää, ja Lissabonin sopimus on taas yksi merkkipaalu sillä tiellä. Meidän täytyy tunnustaa komission ja komission puheenjohtajan panos ja tuki koko tälle prosessille, prosessille, joka tavallaan tekee asioista mutkikkaampia, jos toiminnasta puhutaan, mutta yksi haasteista onkin juuri siinä, että nämä mutkikkaat asiat löysisivät omat uomansa ja muuttuisivat edistykseksi ja kansalaisten voimakkaammaksi osallistumiseksi koko tähän työhön. Me olemme Euroopan parlamentissa luoneet erityisen ryhmän, joka on Lissabonin sopimuksen toimeenpanon erityisryhmä liittyen nimenomaan Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien suhteisiin. Minä olen tuon ryhmän puheenjohtaja ja tässä on kolme varapuhemiestä mukana tässä ryhmässä. Sitten siinä on perussopimusvaliokunnan puheenjohtaja mukana ja jonka kaikkien valiokuntien puheenjohtajat ovat valinneet keskuudestaan, ja sitten yksi edustaja jokaisesta poliittisesta ryhmästä, tai anteeksi puheenjohtaja. Me olemme laatineet asiakirjan, joka on ratifioitu parlamentin johtoelimissä, ja tämä asiakirja ei ole mikään salainen asiakirja, vaan virallinen ja julkinen asiakirja siitä huolimatta, että se on sisäinen asiakirja. Ja minusta olisi tärkeää, että jokainen teistä ihan itse tutustuisi tuohon asiakirjaan, koska se on tärkeä dokumentti kaikille kansallisille parlamenteille ja niiden hallinnoille. Olen varma, että te ette ole tuon asiakirjan kanssa vielä tuttuja ja olisi hyvin tärkeää, että jokainen teistä ihan itse saisi tuon asiakirjan itselleen ja saisi siitä tietää, millaisia asioita täällä Euroopan parlamentissa pohditaan tällä saralla, missä nyt ollaan ja mihin olemme menossa ja miten pystymme viemään eteenpäin näiden suhteiden tarpeellista rationalisointia, jotta ne voivat olla mahdollisimman tehokkaita ja mahdollisimman sujuvia. Ja jotta vastuut ja toimivaltuudet voivat jakautua luontevasti ja sujuvasti meidän jäsentemme välillä. Mielestäni eilisessä ja tämänpäiväisessä keskustelussa ja kokouksessa on ollut erinomainen ilmapiiri. Toki jotkut ovat kritiikkiäkin esittäneet esimerkiksi siitä, että täällä ei ole ollut kylliksi Euroopan parlamentin jäseniä paikalla. Se on ongelma, jonka me toteamme ja jota meidän täytyy pohtia ja joka meidän täytyy ratkaista siten, jotta tällaiset näin tärkeät kokoukset, joita on kuitenkin todella harvoin, ettei näiden, yhtäkään näiden kanssa ole 20 valiokuntakokousta, jotka eh, aiheuttavat sen, että meillä on koko ajan sydän halki ja vastuu jaettuna kahtia, eh, kun joudumme valitsemaan kahden tärkeän kokouksen välillä. Täällä on tärkeän panoksen antanut paitsi neuvoston ja niin komission puheenjohtaja myös herra Joyer, jonka, eilen, eh, jonka teksti on myös teille, eilinen teksti on myös teille kaikille jaettu. Herra Joyer puhui, sanoi kiitokset Euroopan unionille siitä, että kriisin pahin, eh, pahin on vältetty, mutta totta on myös se, mitä erityisesti komission puheenjohtaja sanoi, sanoi hyvin pehmeästi, koska tässä nyt ei varmaan ollut tarpeellista myöskään äh, liioitella, mutta totta on, että kaikissa maissa ei olla samassa tilanteessa, mitä tulee kriisistä ulospääsyyn. Jotkut ovat jo ulos kriisistä ja niillä on mahdollisuus alkaa rakentaa tulevaisuutta ja joissakin toisissa maissa sitten ollaan vielä aika lailla myrskyn silmässä ja huoli siitä, päästäänkö kriisistä ulos, on suuri eh, tai pikemminkin ehkä ahdistus ja pelko tulevaisuuden rakentamisen uhan alaisuuden äärellä. Joka tapauksessa me ajattelemme tulevaisuutta nyt niistä haasteista käsin, joita meitä, meillä tällä hetkellä on. Nämä asiat halusin teidän kanssanne vielä jakaa. Täällä on ideoita esitetty ja ideoita tullut esille esimerkiksi tämä ohjausjakso taloushallinnon alalla, verokoordinaatio, sosiaalinen kysymys, niihin kohdistuu voimakasta vastarintaa, mutta jos me kaikki yhdessä ponnistelemme, niin saamme varmasti paljon aikaa. Lopuksi sitten haluan kiittää teitä kaikkia teidän kiinnostuksestanne, läsnäolostanne ja osallistumisestanne. Ja erityisen lämpimästi haluan kiittää komission puheenjohtajaa, jonka aikataulu on todella tiukka, mutta hän on täällä meidän kanssamme. Haluan kiittää teitä aivan erityisen sydämellisesti siitä, että olette ollut täällä meidän kanssamme. Tapaamme seuraavassa kokouksessa, hyvät ystävät, ja tulen pyytämään Euroopan parlamentin sihteeristöltä, että kansallisten parlamenttien virkamiesten välityksellä, jotta saa tämän ö, erityistyöryhmän, pilottityöryhmän raportin, joka liittyy suhteisiin kansallisten parlamenttien kanssa. Ei minusta se ole tärkeää, että se menee kaikkien kansallisten parlamenttien hallintoon. Eiköhän se siellä ole jossain pöytälaatikossa joka parlamentissa. Minusta on tärkeämpää, että te saatte sen henkilökohtaisesti, eh, jos jokainen parlamentin puhemies vain saa tämän, niin, niin silloin voidaan sanoa, että hänellä on varmasti monta muutakin rautaa tulessa, eikä tuo asiakirja varmasti saa ansaitsemansa huomiota. On erittäin tärkeää, että tämän, tämän kokemuksen jälkeen voitte ottaa mukanne 7-8 sivun mittaisen paperin, joka sitten mahdollistaa sen, että te voitte kertoa siitä vaikutelmanne meille ja me tulemme kuuntelemaan teitä tarkasti ja erittäin lämpimästi. Haluan samaa lämpöä nyt ilmaista teille kaikille, kun kiitän teitä osallistumisestanne, osallistumisestanne ja toivotan teille oikein hyvää matkaa kotiin. Kiitos.